I think we can start. Meine sehr geehrten No niin, hyvät naiset ja herrat, aloittakaamme. Täysin yllättäen. Aamu, olen, olen äh, hämmästynyt, että täällä on niin paljon ihmisiä, vaikka ollaankin lähellä joulua, mutta päätimme kuitenkin järjestää tämän kokouksen. Viimeiset kokoukset tälle vuodelle. Ensin hyväksymme esityslistan. Se voidaan hyväksyä, mikäli kellään ei ole mitään äh, muutoksia siihen. Minulla on tähän nyt pieni muutos. Siinä vaiheessa, kun puhumme trilogeista, äh, Wim van der Kamp on täällä, mutta se suuli ei. Joten sen vuoksi tästä äh, hänen kolmineuvottelustaan ei kerrota, vaan vain Vimin ja mitä tulee näihin teknisiin vai- vaatimuksiin, niin edustaja Bellet tulee paikalle ja kertoo siitä. Ja sitten hyväksymme esityslist, äh, hyväksymme pöytäkirjat äh, kuun alusta. Jos ei ole siihen mitään sanottavaa, ne on hyväksytty. Ja sitten äh, DG Move tulee esittelemään meille kertomuksen alusten tarkastamis- ja katsastamislaitoksia koskevista yhteistä säännöistä ja standardeista. Ja haluaisinkin nyt antaa DG Movin eh, edustajalle eh, Karmitsokselle puheenvuoron. 10 minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Eh, puhun ihan lyhyesti siitä, mistä tämä kertomus korkea, kertoo, ja erityisesti 10 artiklan yksi kohdasta, ja Des Grandes on tavallaan tämän aiheen isä, ja hän nyt ei ole täällä tänään paikalla. Kuitenkin aivan ensiksi haluaisin kertoa hieman näistä alusten tarkastamisen käsitteistä. Kyse on tällaisista tarkastamis- ja katsastamislaitoksista. Nyt niitä on noin viisi 20 ja 11 on sellaisia, jotka Euroopan unioni on tunnustanut. EUn lippuvaltiot voivat valtuuttaa tällaiset laitokset työskentelemään puolestaan eh, alusten tarkastamisessa ja katsastamisessa. Ja kyse on nyt tällaisista lakisääteisistä asioista, Eli ne tulevat suoraan kansainvälisistä yleissopimuksista ja näiden määräysten mukaan lippuvaltioiden on siis tietyistä tehtävistä, täytyy huolehtia tietyistä tehtävistä. Ja nyt on kyse laitoksista, jotka Euroopan union, unioni on hyväksynyt. Lisäksi on kyse teknisistä standardeista ja säännöistä. Ne ovat yksityisen alan Eli tarkoitus on, miten voidaan hyväksyä tai jopa standardoida jonkun, joku alus niin, että se todella noudattaa tiettyjä sääntöjä ja standardeja, jotka perustuvat kansainvälisiin yleissopimuksiin. Ja näitä määräyksiä ja standardeja sitten sovelletaan kyseisiin aluksiin. luokituslaitokset antavat tällaisen luokitustodistuksen, jonka avulla aluksen omistaja voi paremmin saada vakuutuksen ja tällä, tästä hetkestä lähtien sitten alus voidaan ottaa liikenteeseen. Se on siis sertifioitu ja se täyttää tietyt tekniset standardit ja vaatimukset. On hyvin tärkeää ymmärtää, että tämä tarkastamisprosessi ottaa, koskee kaikkia materiaaleja, osia ja laitteita, joita tarvitaan alusten rakennuksessa. Ja jokaiselle niistä tarvitaan erillinen todistus laitokselta. Ja tämä liittyy asetukseen josta tässä kertomuksessakin kerrotaan. Kyse on siis vastavuoroisesta tunnustamisesta, eh, näiden todistusten vastavuoroisesta, todistu, vastavuoroisesta tunnustamisesta. Ja nyt eri laitoksilla voi olla eri todistukset, koska eh, alus tarvitsee sitten erillisiä todistuksia riippuen siitä, mikä laitos sen aina myöntää. Ja nyt on tarkoitus, että todistukset voidaan tunnustaa vastavuoroisesti. Ja tätä on hyvin tärkeää korostaa, koska kävimme todella paljon keskustelua myös teollisuuden edustajien kanssa tästä, koska Eli jos vaikka omistaja haluaa käyttää jotain tiettyä tarkastuslaitosta ja sitten rakentaja jotain toista ja usein haet, nämä eri tahot hakevat todistuksia jonka sitten kuitenkin antaa laitos, laitokset, jotka ovat käyttäneet samaa laboratoriota. Tässä voi ehkäpä siis tällöin menettää liiketoimintamahdollisuuksia, eli nyt olisi parasta yhdenmukaistaa nämä mahdollisimman korkean tason standardien mukaisesti. Ehkä tämä vaikuttaa hyvin yksinkertaiselta ja itsestään selvältä, mutta se ei kuitenkaan ole, koska jokaisella tällaisella katsostamis- ja tarkastamislaitoksella on omat sääntönsä ja ne eroavat toisistaan. Ja nyt on selvää sanoa, että eh, asetuksessa sanottiin, että täytyy soveltaa kaikista korkeimpia standardeja kaikissa tarkastuslaitoksissa, tarkastamislaitoksissa. Ja nyt sitten laitosten pitäisikin päättää, että mikä on se kaikista korkein standardi. No, tämä on hyvä myöskin koko kyseisen taloudellisen toiminta-alan näkökulmasta, koska tällä tavalla voidaan noin 50 000 ihmistä työllistää. Yli miljardin ovat tästä tulot. Ja nyt valmistajien täytyy sertifioida jokainen osa aina erikseen ja se tulee todella kalliiksi ja myös hieman heikentää kilpailumahdollisuuksia vaikkapa kiinalaisten valmistajien suhteen. Joten nyt meidän täytyy todella tässä ajaa eurooppalaista etua, mutta löytää sitten sellaisia ratkaisuja, jotka säästävät rahaa ja aikaa. Tämä vastavuoroisen tunnustamisen periaate perustuu itsesääntelyyn – ja kumppanuuteen teollisuuden alan kanssa. Ja nyt tämä tehtävä on, organisointi on annettu näille tarkastamislaitoksille ja on perustettu vastavuoroisen tunnustamisen työryhmä. Nämä laitokset ovat sen itse perustaneet ja muodostaneet käsitelläkseen erilaisia teknisiä standardeja ja laatiakseen minkälaisia menetelmiä ja prosesseja tässä työssä käytetään. Myös, myöskin millaista teknistä asiantuntijuutta tarvitaan ja mitkä osat tai mit, mitkä todistukset voidaan ottaa tähän järjestelmään. Kaikkihan eivät siihen käy, koska on niin suuria eroja. Tarvi, tarvitsee määritellä tekniset vaatimukset tarkasti. Ja näiden tähän, tässä sovellettavien osien täytyy täyttää tietyt vaatimukset. Nyt on noin 44 ryhmää, jotka ovat tehneet yhteistyötä ja saaneet laadittua yhteiset tekniset eritelmät. No, tämä tietysti vähentää vaadittujen tarkastusten määrää ja myös helpottaa suunnattomasti hallitus, hallinnollista rasitusta, auttaa valmistajia. Tämä myös helpottaa pääsyä kansainvälisille markkinoille, koska joka kerta ei tarvitse aina uudestaan jokaista osaa hyväksyttää tai sertifioida. Nyt kuitenkin järjestelmä perustuu vahvasti vapaaehtoisuuteen ja se on hyvin uusi No toistaiseksi se toimii melko tyydyttävästi, mutta edelleen täytyy lisätä tietoisuutta siitä, erityisesti kun puhumme pienemmistä valmistajista. Ne eivät vielä täysin tunne tätä järjestelmää tai eivät tunne sitä ollenkaan. Ja ehkä toinen asia, johon on myös kiinnitettävä huomiota, on se, että kansainvälinen kansainvälisten valmistajien pääsy järjestelmään ei ole aina itsestään selvä. Voi olla EUn ulkomaisia, ulkopuolisia lippuvaltioita tai muita ja siellä sitten halutaan ihan vapaasti toimia. Tämän järjestelmän täytyy noudattaa meidän lainsäädäntöämme joitakin haasteita edelleenkin on. Koska tämä järjestelmä perustuu itsesääntelyyn ja kumppanuuteen teollisuuden alan toimijoiden keskuudessa, niin sitä täytyy vielä organisoida ja lisäksi sen tehokkuutta on arvioitava säännöllisesti. Kokemukset ovat hyvin tärkeitä myös jatkossa, mutta meidän täytyy vielä työstää tämä kyse on todellakin itsesääntelystä ja joskus itsesääntelyjärjestelmiä on hieman vaikea valvoa, mutta toistaiseksi voimme sanoa, että olemme tyytyväisiä siihen nopeuteen, jolla todistusten määrä on kasvanut ja myöskin tarkastamislaitoksiin olemme tyytyväisiä, mutta meidän täytyy tavoitella kaikista tiukimpia standardeja ja saada hallinnollinen set kustannukset mahdollisimman pieniksi. Tämä on aina otettava esiin. Kiitos jälleen kerran tekemästänne aloitteesta ja nyt olemme päässeet asetuksiin. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia. Te Peter van Dalen on pyytänyt ja Wim van der Kamp. Yksi, kaksi, kolme puheenvuoropyyntöä. Dank u wel, voorzitter. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtaja, ennen kuin minusta tuli Euroopan parlamentin jäsen, olin vuosia merenkulkutarkastusviraston johtaja Alankomaissa. Ja se, mistä tässä nyt puhutaan, on, että tässä on vastavuoroinen tunnustamissa suunnitelma ja äh, tällainen sertifiointiohjelma virastojen kesken. Tämä kuulostaa ihan hienolta, mutta kysymykseni ku, äh, kuuluukin, että miten valvotaan sitten näitä äh, sertifiointi- ja klassifikointivirastoja. Eli siis jos he antavat tällaisen sertifikaatin alukselle. Siihen liittyy hyvin paljon erilaisia kokeita ja testejä ja valvontaa. Mutta esimerkiksi minun kotimaassani olemme huomenneet, että näiden klassifikointivirastojen kesken on hyvin paljon eroja. Eli kun on tällainen eurooppalainen sertifikaatti, se ei välttämättä ole ollenkaan sama eurooppalaisena kuin esimerkiksi aasialaisen, vaikka tässä pitäisi olla tällainen suuri sateenvarjo, jonka alla kaikki toimivat. Joten voisitteko te kertoa meille hieman tarkemmin, millä tavalla tällainen klassifikointivirasto laatii tällaisen eurooppalaisen viraston ja sertifikaatin, valvooko komissio sisäisesti, onko eroja näiden ää, sertifikaattien välillä eurooppalaisen aluksen sertifioinnissa ja aasialaisen, koska ei saa olla eroa esimerkiksi kiinalaisen aluksen ja eurooppalaisen aluksen välillä. Toivon, että voitte vastata tähän. Kiitos. Danke sehr, jetzt Wim van der... Kiitos sitten Wim van der Kamp. Puheenjohtaja, kiitos. Herra Karamitsos viittasi kollegaani Louis de Grandesiin. Hän on tänään Madridissa arvioimassa Espanjan vaalituloksia ja tästä tulee varmastikin hyvin mielenkiintoinen päivä Madridissa. Kiitokset eh, tästä informaatiosta, joita, jota te meille annoitte. Mutta minulla on kysymyksiä siitä, miten artikla 10 toimii olen kuullut ääniä siitä, että yksityinen sektori on sitä mieltä, että nämä klassifikointivirastot toimivat aivan liian hitaasti ja että tämä vastavuoroinen tunnustaminen on liian hidasta. Ja tässä on kysymys todella suurista rahoista. Nämä virastot ovat hyvin, siis tämä klassifiointi on hyvin kallista. Ja jos kysymys on vastavuoroista tunnustamisesta, niin tämä tulee merkitsemään eurooppalaiselle laivanrakennusteollisuudelle eh, ihan hyvää, mutta en kuitenkaan nyt ihan ymmärtänyt teitä. Sanoitteko te, että erilaisten vaiheiden täytäntöönpano yhdestä kuuteen, että hän haluaa tehdä siitä enemmän ää, eh, pakollista vai jätetäänkö tämä näille klassifiointivirastoille, ja tämähän on täysin yksityinen markkina. Meidän ryhmässämme me haluaisimme hieman enemmän selkeyttä aikataulusta myös liittyen vastavuoroiseen tunnustamiseen, koska tässä on kysymys erittäin tärkeästä sopimuksesta tässä asetuksessa, ja tämä tulee kasvattamaan tätä asetusta myös. Ja jos sitten viiden vuoden kuluttua päättyy tämä vastavuoroisen tunnustamisen täytäntöönpano, voisiko hän vastata tähän selkeästi? Kiitos. Danke sehr mit den Zeiten. Kiitokset. Meillähän on hyvin paljon kokemuksia rautatiepaketista, josta päätettiin jo kymmenen vuotta sitten ja että tilanne on näin. Eli siis harmonisointi on todella hankalaa. Gesine Meister. Kiitos äh, äh, herra Karamitsokselle myös äh, meidän taholtamme. Onhan se aina hienoa, että saadaan yhtäläisyyttä. Minulla on oikeastaan vain yksi kysymys. Te sanoitte, että on tällainen kansainvälinen hyväksyminen on hieman hankalaa ja tämän kansainvälisen hyväksymisen yhteydessä mietinkin juuri sitä, että millä tavalla klassifiointi tapahtuu esimerkiksi meillä ja miten USAssa. Onko tilanne siellä ihan erilainen, koska en minä ajattele tässä vain Kiinaa, vaan myös sitä mahdollisuutta, mikä tämä antaa esimerkiksi TTIPille, niin että tässä tavallaan on mahdollisuus päästä vielä helpommin markkinoille. Eli voisitteko te tästä hieman enemmän kertoa? Kiitos. Ja sitten Werner Kuhn. Danke, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on luonnollisesti erittäin mielenkiintoinen aihe ja pidän hyvänä sitä, että äh, laivan rakennussektori otetaan nyt äh, tältä kannalta käsittelyyn, koska kaikkihan rakennetaan periaatteessa samalla tavalla, kun äh, laiva rakennetaan telakalla, minkälaisia materiaaleja käytetään, minkälaista teknologiaa, minkälaisia hitsaus tekniikoita käytetään, millä tavalla ähm, peräportti ja kaikki nämä. Siis tämä kaikkihan on kaikissa säännöissä jo. Ja sitten äh, laivojen omistajat äh, joutuvat äh, täyttämään kansainvälisen merenkulkujärjestön säännöt, safety on life at sea, eli siis kaikki nämä tällaiset turvallisuusmääräykset on täytettävä. Ja sitten jos tällaista rahti- ja tai kun rakennetaan tällaisia rahtia matkustaja aluksia. Kuulimme, että 43 prosenttia työpaikoista ovat Euroopassa alusten rakentamisessa siis. Hyvin usein kysymys on esimerkiksi rahtilaivoissa. Me olemme hieman marginaalisessa tilanteessa, mitä tulee konttialuksiin ja konttialuksiin. Kuten Peter van Dalen jo sanoi, niin eh, ne ovat eh, nykyään rakennettuja lähinnä tuolla idässä päin. Korea on suuri laivanrakentaja, eh, valtio. Me olemme käyneet aikamoisia taisteluita heitä vastaan, koska siellä on annettu valtion tukia telakoille ja sama Kiinassa. Eli suuri kysymys on, voivatko varustamat, jotka siellä toimivat, siellähän on paljon eurooppalaisia varustamoja, voivatko he olla varmoja siitä, että kun siellä rakennetaan heille alus, voivatko he olla varmoja siitä, että tämä alus rakennetaan meidän sääntöjemme mukaisesti. Täällä Euroopassa, jos puhutaan vaikkapa alusten propelleista, Mecklenburgista, siltä toimitetaan joka viikko erittäin mielen, mielenkiintoisia hyviä propelleja Kiinaan, Koreaan ja joka puolella. Tämä know-how meillä on. Eli millä tavalla niitä sitten, niitä arvioidaan? Eli tämä on se kysymys. Amerikkalaiset ovat rahtialussa rakentamisessa myös hieman heikoilla. He tekevät enemmän muunlaista laivanrakennusta he rakentelevat myös äh, risteilijöitä, mutta risteilijät ovat äh, kyllä eurooppalaisten käsissä. Ja tässä on kysymys myös arvostamisesta ja meidän täytyy pitää kiinni näistä edellytyksistä ja olosuhteista. Eli meillä on meidän omat äh, osamme, aggregaatit, moottorit ynnä muut, joita sinne toimitetaan. Ne ovat sertifioituja, ne ovat korkealaatuisia, mutta miltä tilanne näyttää sitten tuolla idässä päin? Kiitos. Kiitän erityisesti laivarakennusinsinööriä. Kyllähän hänen puheestaan kuuluu, että tässä oli tiettyä kokemusta. E, więc ja jeśli można, e, ja nie chcę mówić e, o technicznych sprawach, bo niestety nie jestem inżynierem, a prawnikiem. Katsokaa, on siis ihan totta. Minä kyllä ole kovin tekninen. Minä haluaisin kuitenkin kysyä mekanismista, joka on mielestäni erittäin tärkeä. Olen erittäin samaa mieltä siitä, että EUn tasolla meidän pitäisi toimia seuraavasti. Se on aika tiukka paikka, mutta meidän pitää katsoa, mitkä ovat käyttönormit aluksille ja rakennusnormit, mutta mikä tämä mekanismi on? Se tarkoittaa sitä, että eri jäsenmailla ja eri toimielimillä heidän pitäisi olla tietoisia siitä, että nämä normit ovat olemassa, ja heidän pitäisi noudattaa niitä ja toteuttaa ne. Mutta meillä voi olla seuraavanlainen tilanne käsillä. Mitä se tarkoittaa, tämä seuraavainen tilanne, jos nämä sertifioidut, jos, siis tapahtuu niin, että jäsenvaltioissa käytännöt voivat olla täysin toisistaan poikkeavia? Minä haluankin nyt kysyä, että onko meillä minkälaista valvontamekanismia, koska minusta tuntuu, että se on äärimmäisen äärimmäisen tärkeää, että jos on yksi jäsenvaltio, jossa ollaan vähän siedettävämpiä, sie, sie, ollaan vähän suvaitsevaisempia ja toisessa ollaan vähemmän suvaitsevaisia, vähemmän toisissa ollaan enemmän tarkkoja, jossakin ollaan enemmän tarkkoja. Eli minä haluaisin tietää, mitä tehdään. Onko valvontamekanismi olemassa? Kiitos. Ja nyt eh, annan herra Karaditsukselle puheenvuoron. Tässä tuli koko joukko kysymyksiä teille. Olkaa hyvä. Thank you very much and I'll try to... Kiitos oikein paljon. Yritän vastata kaikkiin kysymyksiin, mutta ehkä annatte anteeksi, jos unohdan johonkin vastata. Aivan aluksi haluaisin selittää linkkiä kansainvälisen ja eurooppalaisen välillä. Mielestäni on melko selkeää, että aluksilla, jotka liikennöivät eri paikoissa, pitäisi olla samat standardit ja erilaiset aiemmissa asetuksissa on tehty ero sen välille, mitkä ovat Euroopan, eu lippuvaltioaluksia, mitkä kolmansien maiden aluksia. Kaikilla luokituslaitoksilla pitää olla samat säännöt, tiukimmat standardit ja eurooppalaiset varmasti voivat hyväksyä ne melko helposti, mutta sitten meillä voi tulla vastustusta siitä, miten EUn ulkopuolella toimivat luokituslaitokset, mitä todistuksia ne antavat. Ja e- Amerikan kaikkein tärkeimmät luokituslaitokset, kiinalaiset, japanilaiset, tässä on mainittava, koska joskus jos ne suostuisivat vastavuoroiseen tunnustamiseen, ne saattaisivat menettää kenttä riittää markkinoilla. Ja onhan siellä koko ajan kahdenvälisiä sopimuksia. Ja sanotaan, että tässä ovat standardit, nämä ovat tiukimmat standardit ja on parempi, että alukset noudattavat näitä standardeja. Pitää olla selkeä. Siellä on kansainvälisen merenkulkujärjestön korkeimmat standardit ja sitten on yksityisiä laivavarustajia, jotka omistavat aluksia. Eli siellä on tietyt standardit, mutta sitten se laivan suunnittelu yritys toimistossa suhtautuukin asiaan ihan eri tavalla. Eli nyt tässä pitäisi saada vastavuoroista tunnustamista yksityisten äh, yhteisöjen välille. Ja ainakin pitäisi toivoa, että EUn ulkopuolisten kanssa saataisiin yhdenmukaistettua tiettyjä vaikkapa moottorin osien standardeja niin, että ei, niillä olisi ehkä, ne ottaisivat vastaan täällä annetut todistukset eivätkä pyytäisi sitten rahaa enää uudesta sertifioinneista. Esimerkiksi jos on sama omistaja, jolla on alus, aluksia vaikkapa Kiinassa, Amerikassa tai Euroopassa, voisi käyttää siis samaa todistusta. Ja nyt yhtäältä meidän pyritään siihen, että meidän valmistajiemme ei tarvitse eh, hankkia yhdelle osalle useita todistuksia, ja toisaalta sitten myöskään näiden yksityisten luokituslaitosten ei tarvitsisi aina moneen kertaan yhtä ja samaa osaa standardoida, varsinkin jos se on testattu samassa laboratoriossa. Toistaiseksi tämä ei koske kaikkia osia tai varusteita. Ja nyt meillä on 43 osa ryhmää tai tällaista materiaaliryhmää, joita yhden, todistusten yhdenmukaistaminen tällä hetkellä koskee. Ja ne nyt sitten voidaan laittaa aluksiin ja yhtiö voi luokitella ne it, osat itse. Tämä on asia, joka vie aikaa ja kesti hirvittävän kauan edes saada tämä prosessi alkuun. Ja viimeisen puolentoista vuoden aikana olemme iloksemme nähneet, että tämä on nopeutunut, koska ihmiset suhtautuvat tähän aiempaa vakavammin ja innokkaammin. Ja nyt myöskään eurooppalaiset tarkastuslaitokset eivät voi kohdella jotakin tiettyä aluksen osaa eri tavalla sen mukaan, onko se eurooppalaisen valmistajan vai kolmannen maan valmistajan tekemä, ja tässäkin on edistytty. Sitten muita kysymyksiä. Edustaja Kuun puhui tästä 43. Se koskee näitä ryhmiä, ei itse aluksia. Ja Aasiassa tällä hetkellä ehkä suurimmaksi osaksi valmistetaan nämä suuret alukset ja meillä ei ole siihen minkäänlaista valvontaoikeutta, mutta 43 prosenttia suurin piirtein tulee osista Euroopasta ja silloin se hyödyttäisi ainakin jos ajatellaan noita hallinnollisia menettelyjä ja niihin liittyviä kustannuksia. Viimeinen osa oli vähän hankalampi varmaan ymmärtää – mutta kyse ei ole siis valtioista tai viranomaisista, jotka standardoisivat kaikki laitteistot ja osat, vaan vain osan niistä. Tietyt standardit perustuvat kansainvälisiin yleissopimuksiin ja niistä vastaa viranomaiset ja valtiot ja kaikki muut osat standardoidaan näissä yksityisissä tar- luokituslaitoksissa. Eli tässä on nyt jonkinlainen ero. Olenkohan nyt tässä sanonut kaiken, vastannut kaikkeen? Ehkä en, mutta yritin ainakin suurin piirtein kattaa kaikki kysymykset ja ehkä voidaan sitten kokouksen loppupuolella vielä selvittää tätä lisää. Kiitos. Pieni kysymys vielä Wim van der Kampilta. Ei kun kaksi, kaksi. Puheenjohtaja, ymmärsinkö oikein, että voisimme joutua olemaan tavallaan vankeina siitä, että ei olekaan ei-eurooppalaisia klassifiointivirastoja. Eli jos ne eh, ei-eurooppalaiset virastot lähtevät hidastamaan tätä, niin silloinhan me olemme tavallaan panttivankina. Ja toinen kysymys, koska Eh, herra Karamilitsos eh, ajattelisi tämän prosessin olevan valmis. Voisiko hän eh, tähän jonkin päivämäärän antaa? Ja, bitte. Olkaa hyvä. Well, I, I'm not a... No, en minä mikään ennustaja tässä ole. Ei ole, ei ole ihan mahdollista ennustaa tätä, koska aina tulee uusia osia, mutta se, että olemme menossa ainakin siihen suuntaan, että meillä on ollut tällainen yksinkertaisempi väline, ja josta on sovittu yhdessä, ja koko ajan liikutaan kohti tiukempien standardien soveltamista, niin se on kovin myönteinen askel eteenpäin. Ja aina, ei, siis missään vaiheessa ei tule käymään niin, että kaikki olisi täysin tunnustettua kahden, täysin yhdenmukaista kahden tarkastuslaitoksen välillä. Mutta nyt meillä on jo 43 osien ryhmää, joita tämä yhteistyö koskee. Ja tällä hetkellä me emme voi sanoa, koska saisimme tämän järjestelmän täysimääräisesti toimimaan. Jotain teknisiä kysymyksiä tässä on ja tämä vie aikaa ja se myös riippuu melko paljon siitä, miten halukkaita luokituslaitokset ovat tähän ryhtymään. Ainakin suurimmat luokituslaitokset haluamme tähän mukaan niin, että joitakin melko edullisia systeemejä saadaan käyttöön. Mutta en tiedä, että en oikeastaan itse usko siihen, että tämä saataisiin koskaan täytäntöönpantoa täysin, mutta jos parikymmentä prosenttia saadaan vastavuoroisen tunnustamisen piiriin, niin se olisi jo suuri menestys. Kiitos ja näin olemme päättäneet tämän esityslistan kohtan. Ja nyt sitten me siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Ja pyytäisinkin herra Rotenkatteria tänne eteen.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 meillä on äh, politiikan yksikön esitys tutkimuksesta rautatieinfrastruktuurin rahoituksen tuloksista tehokkuus EU-ssa. Ja olen erittäin iloinen, että herra Werner Rottengater teknologiinstituutista Karlsruesta sekä herra Wolfgang Schade M5 äh, äh, Mobilitystä on paikalla. Teillä on nyt yhteensä 12-15 minuuttia puheaikaa ja sen jälkeen voimme keskustella. Tämä tutkimus on esitelty myös budjettivalvontavaliokunnalle. Ja me olemme tästä luonnollisesti myös hyvin kiinnostuneita. Ja en tiedä, kumpi teistä haluaa aloittaa. Herra Shadow, olkaa hyvä. Many thanks, uh, Mr. Kramer. Uh... Kiitos oikein paljon, herra Kramer. On ilo olla täällä jälleen kerran. Ja yritän nyt englanniksi on hienoa saada esitellä teille tämä tutkimus rautatieinfrastruktuurin rahoituksen tuloksista ja tehokkuudesta EU:ssa. Ja tämä on toteutettu vapaiden asiantuntijoiden ryhmässä. Ja täällä kollegani on vastaava laatija kanssani tässä. Saksasta olemme. Ja sitten katsotaan, että toimiiko laitteet. Olen liian nopea tälle järjestelmälle. No niin, nyt se toimii. No ensiksi haluaisin tietysti kertoa tutkimuksen tavoitteista. Tavoitteena oli todella vastata siihen, että onko EU-rahoitus rautatieinfrastruktuurille ollut tehokasta. Meillähän on EUn päätavoitteena jäsenvaltioiden välinen sosiaalinen ja taloudellinen yhteenkuuluvuus sekä sisämarkkinoiden toteuttaminen. Ja myöskin halusimme tutkia hieman erilaisia vaikutuksia näin jälkikäteen ja myöskin tulevaisuutta varten, miten aiemmin toimet ovat toimineet. Ja tämä on myös hyvin tärkeä poliittinen kysymys, miten voidaan elvyttää rautatiealaa ja miten valitaan ne rautatiealan hankkeet, joilla on sitten suurta lisäarvoa Euroopalle. Näihin pyrimme vastaamaan tässä tutkimuksessa. Ja sitten toisessa diakuvassa ollaan jo hieman näissä johtopäätöksissä. Niin. Kyse on tällaisista onnistumisen tekijöistä ja esteistä. Tässä on tavallaan jo nyt sitten vedetty yhteen hieman analyysiämme ja johtopäätöksiä. Ensinnäkin, että jos me haluamme saada Eurooppaan menestyksekkään rautatiealan, niin jäsenvaltioiden täytyy tukea tätä lähestymistapaa, täytyy tukea teknologiaa ja koko järjestelmän organisointia. Ja tietysti pitäisi myöskin kehittää kilpailukykyinen rautatieverkosto, joka on myös pitkillä matkoilla kilpailukykyinen. Jos nyt verrataan vaikkapa Yhdysvaltoihin, jossa on hyvinkin pitkät matkat, ja jotta tämä kilpailukykyisyys saavutetaan, on selvää, että on oltava täysin yhteen liitetty rautatieverkosto Euroopassa. Eli tällä nyt siis täytyy voida toimia niin, että rajoilla viivästykset saadaan mahdollisimman pieniksi. Eli verkoston täytyy olla kaikissa kohdin yhteenliitetty ja ainakin jollakin tavalla yhteen toimiva standardien ansioista niin, että ähm, veturit voivat ylittää missä tahansa rajat ja jatkaa matkaa. On erilaisia vaatimuksia liikennettä ajatellen olisi, pitäisi olla helppoa ostaa lippuja, matkustuksen pitäisi olla mukavaa, myöskin melko nopeaa. Ja sitten taas tavaraliikenteessä on tärkeää, että markkinat tehtävät saadaan täytettyä. tarvitaan siis tietty tällainen kilpailukykybalanssi. No miksi tätä järjestelmää ei vielä ole olemassa, vaikkakin rautatiepolitiikka on ollut jo pitkään EU:ssa hyvin tärkeää. Ja voidaan mainita tavallaan tällainen rautatiealan pirstaleisuus, uudet innovaatiot tulevat hyvin hitaasti markkinoille ja myöskin markkinoiden paineet ovat suuret, jos ajatellaan vaikkapa valtion tukia ja jäsenvaltioiden osoittamia, osoittamaa rahoitusta alalle. Lisäksi on ymmärrettävä, että autoteollisuus ulkopuolella myös kasvaa hyvin nopeasti ja se sitten heijastuu myös rautatiealaan. Jos ja sitten jos ajatellaan vaikkapa jatkossa, että moottoriteillä on täysin automaattisia kuorma-autoja ja osa toimii myös sähköisesti joitakin kaapeleita pitkin, niin se aiheuttaa toki rautatiealalle ja järjestelmälle myös merkittäviä paineita. Nämä asiat on pidettävä mielessä. Jos nyt tarkastelemme rahoitusta aiemmin ja nyt Euroopassa, tähän on nyt vedetty yhteen joitakin lukuja. 859 miljardia euroa investoitiin vuosina 2000-2006 25 jäsenvaltiossa Euroopassa ja 112 miljardia meni ihan rautatieverkostoon. Ja yli 50 prosenttia tästä rahoituksesta tuli kansallisista talousarvioista ja EUn yhteisrahoitusosuus oli noin 12 prosenttia. Loput olivat sitten pääomarahoitusta ja lainoja, yksityistä rahoitusta. Jos sitten tarkastellaan vähän eri vaihtoehtoja, miten voidaan saada EU-rahoitusta, niin nähdään tällainen hyvin pitkä luettelo erilaisista välineistä ja rahastoista, esimerkiksi verkkojen Eurooppa-väline, ähm, hanke, hankejoukkovelkakirjat ja muut vastaavat Tämä on siis hyvin monimutkainen järjestelmä, jota voidaan rahoituksen alalla käyttää. Pitää löytää sopiva rahoitus kutakin hanketta varten. Ja tämä voisi ehkä olla yksi kohta, jota voitaisiin jatkossa yksinkertaistaa. Ja sitten jos tarkastelemme seuraavaa ohjelmakautta 2007, aiempaa 2007, siis ohjelmakautta 2007-2013, kaiken kaikkiaan kaikkiaan 82 miljardia meni liikennealalle. 23,4 miljardia rautatiealalle ja TNT-verkkoihin 18 miljardia. Ja seuraavalla ohjelmakaudella vertailun vuoksi 2014-2020 siis luvut ovat noin 69 miljardia plus sitten verkkojen Eurooppa-välinen rahoitus, joka on 24 miljardia. Ja näin ollen siis rautatiellä rahoitus pysyy suunnilleen samana kuin aiemmin. Ehkä lopussa saatetaan saada hieman lisää rahoitusta Euroopan strategisten investointien rahastosta. Jos nyt katsotaan ensimmäistä rahoit- ohjelmakautta, joka päättyi, tilit päätettiin juuri het- tämän vuoden alussa, noin 70 prosenttia, siis tämän ensi, tämän ohjelmakauden ensimmäisestä rahoituspyyntökierroksesta 70 prosenttia rahoituksesta meni rautateille. Mainitsinkin jo tämän ESIR-rahoitusmahdollisuuden, noin 2 miljardia euroa, ja myöskin verkkojen Eurooppa-väline, että siitä rahoitetaan enkä sitten tiedä kuinka paljon tästä tulisi rautatiealalle esirin kautta. Selvää on, että aiemmin puhuttiin paljon enemmän investoimisesta uuteen infrastruktuuriin ja paljon vähemmän korjaamisesta, mutta tästä tulee paljon enemmän, paljon tärkeämpää tulevina vuosina. Sitten seuraavaksi joitakin tapaustutkimuksia. Eli me siis teimme lukuisia tapaustutkimuksia. Niitä käsitellään erilaisissa komission asiakirjoissa. Halusimme hieman analysoida nykytilannetta ja tehdä joitakin johtopäätöksiä. Meillä oli siis neljä tapaustutkimusta suurista eurooppalaisista hankkeista, jotka saivat merkittävää rahoitusta EUlta. Ensinnäkin Öresund Fixed Link, PP11. Ja me huomasimme, että kyse oli todella hyvästä hankkeesta. Se toi alueelle huomattavia taloudellisia hyötyjä. Yhtäältä se sai yhdistettyä Malmön alueella Malmöä ja Kööpenhaminaa. Ja näin ollen siis tämä uusi tai, tai parempi kahdella alueen välinen yhteys helpotti elämää niin, että muun muassa tanskalaiset saattoivat muuttaa Ruotsin puolelle ja jatkaa kuitenkin työskentelyä vaikkapa Kööpenhaminassa. Hyvin tärkeää on mainita myöskin se, että hankkeessa puhuttiin myös näistä tällaisista access-linkeistä, tulolinkeistä. Se oli hyvin tärkeä asia, eli access links. Jos nyt ajatellaan tällaisia suuria hankkeita, niin on hyvin tärkeää linkittää tavallaan ähm, maantie- ja rautatieinvestoinnit yhteen. Tämä liittyy siis koko rautatieinfrastruktuurin rahoitukseen ja se on tärkeää, jos tilanne sen sallii. Sitten toinen kohta on Pohjois, Keski- tai Pohjoisen Euroopan tällainen nopea verk- junaverkko, Pariisi, Bryssel, Lonto ja niin edelleen. Tärkeää, että saatiin suurnopeusjunia noiden tärkeiden kaupunkien välille. Yksi kaupungeista oli Lille. tiettyjä katvealueita oli verkossa näiden suurten asemien välillä, kuten Nohbad calais tai Kaenin alue. Ja sitten toisaalta tällaiset tulopisteet näille suurnopeusraiteille. Siellä oli siis katvealueita ja tietyt alueet eivät hyötyneet näistä suurnopeusverkoista. Lisäksi sitten Lounais-Euroopan pikajunaverkko. Tarkoitus oli Iberian niemimaan ja Ranskan välille saada kilpailukykyisiä nopeita rautatieverkkoja. Ja ehkä tässä on myös mainittava se, että että että joskus alueellisia verkostoja ei hyödynnetä niin hyvin kuin voisi juuri näitä liityntäkohtia nopeisiin raiteisiin. Sitten kolmas ja neljäs tapaustutkimus. Eli yksityis, ö, prioriteettihankkeet 22 Unkarin, Romanian, Bulgarian ja Kreikan välinen käytävä. Ja meidän johtopäätöksemme oli se, että ehkä suunnitelmat eivät ihan täysin tässä ole toimineet. Eli joitakin kohtia, kuten Länsi-Itä, rahasta Budapestiin, on nyt jo edistynyt. Siellä jo työt edistyvät siis ja suunnittelu on vähän parempaa kuin taas sitten tämän verkoston eteläinen osa Budapestista Kreikkaan ei ole vielä täysin hyvin suunniteltu. Siellä on joitakin kohtia, joissa suunnittelu on vielä puutteellista. Tämä liittyy myös poliittisiin muutoksiin. Ja nyt vielä myöhemmin liittyneillä mailla on mahdollisuus valita lyhyemmät, tai liittymistä hakeneilla mailla on mahdollisuus ehkä vielä liittyä tähän lyhyimmillä, lyhyemmillä pätkillä, esimerkiksi Makedonia. Ja siellä ei kuitenkaan tähän siltaan kaikkia mahdollisia liityntäpisteitä ole vielä otettu huomioon. Eli miten yhdistetään maantie- ja rautatieinfrastruktuuri toisiinsa. Mutta ehkä se pian saadaan aikaiseksi. Niin olettekin puhuneet jo 14 minuuttia. One is on the conclusions on the johtopäätökset eh, rautatiepolitiikan tehokkuudesta ja kohesiosta. Meillä on tutkimus, jossa tarkastellaan rajat ylittäviä yhteyksiä ja käytäviä ja on tultu siihen johtopäätökseen, että äh, edut ovat merkittävät EUlle. Nämä äh, rajat ylittävät projektit äh, ovat merkittäviä ja niitä juuri sen vuoksi, että kansalliset politiikat usein hieman ovat jääneet heikommalle, että eurooppalaisella tasolla nyt sitten tarkastellaan ja Tämä luo ja tuo mukanaan laajoja taloudellisia etuja. Ja mitä tulee vielä suurnopeusjuniin, se on, äh, eri, on erittäin hyvä lähestymistapa, että sillä tavalla yhdistetään suuret äh, asuinalueet äh, ja tarvitaan laajoja suurnopeusjunia rautatieverkkoja, jotka liitetään myös paikallisiin verkkoihin niin, että on mahdollista saavuttaa junalla nämä suurnopeusjunien asemat. Mainitsin jo PP22, että joissain tilanteissa saattaa olla mm, tarvetta hieman sopeuttaa tätä käytävää johtuen uusista poliittisista kehityskuluista. Ja sitten vielä lopuksi johtopäätöksistä näistä rautatiepolitiikan rahoitus äh, äh, mahdollisuuksista. Rautateille on mahdollista saada yksityistä rahoitusta, mutta markkinoilla ei ole tiettyä, markkinoilla on itse asiassa tiettyjä ongelmia liittyen esimerkiksi ulkoisiin kustannuksiin ja siihen, että esimerkiksi kysyntä on matalampaa kuin mitä se voisi olla. Ja tässä on myös tiettyä investointia investoijien epävarmuutta sen vuoksi, että politiikkoja muutellaan ja rautatieinvestoinnithan ovat pitkän ajan aikavälin investointeja. Ja silloin, jos investoijat eivät voi olla varmoja siitä, että jotain tiettyä asetusta tai puitteistoa noudatetaan pitkän aikaa, niin silloin sijoittaminen, investointi on riski. Koskapa yksityinen rahoitus on liian pientä, se ei ole riittävää nykyisessä puitteissa tuossa pitäisikin miettiä vaihtoehtoisia rahoitusmalleja. Ja yksi on eri rahoitusmallien yhdistäminen, eli tällainen rahoitus, eh, miksi kansallisilta tahoilta, yksityisiltä pankeilta, EUlta. Minä mainitsin jo tässä, että sieltä EUstakin on mahdollista saada rahoitusta monilta tahoilta. Samoin sitten vielä muitakin rahastoja. Mutta tämä on hankalaa ja tähän tarvitaan erityistä tukea ja neuvonantoa. Esimerkiksi investointipankki tätä antaa. Sitten viimeiset kohdat, se, että yhdistellään rahoitusta maantie- ja rautatieliikenteen välillä, mutta se on mahdollista vain tietyssä olosuhteissa, esimerkiksi, esimerkiksi tunneleiden ja siltojen rakentamisen yhteydessä. Ja sitten on tiettyjä rahoitusmahdollisuuksia, jotka ovat kehittäneet uusia PPitä liittyen siihen, miten käytettävissä infrastruktuuri on. Ja sen lisäksi, jos katsotaan naapurimaita, esimerkiksi Sveitsiä, eh, vois, meillä, mehän voisimme perustaa tällaisen eurooppalaisen eh, rautatieinvestointirahaston, mutta silloin tarvitaan strateginen suunnitelma rautateille, ja uskoakseni jotain tästä on jo tehtykin TEN-T-käytävien yhteydessä. Ja sitten tarvitaan tällainen vakaa rahoitus eri tahoilta, esimerkiksi tietulleista, arvonlisäveroista ja niin edelleen. Kiitos. Nyt meillä on tässä aika ongelma. Meillä on, on nyt käytetty 20 minuuttia ja oikeastaan molempien ajamme Jaha, ai te olittekin valmista, te käytitte kaiken ajan. No niin, sitten, sitten olen, äh, sitten en hermostukaan. No niin, Markus Pieper. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte mich bei den... Kiitos. Haluaisin kiittää tutkimuksen laatioita. Tämähän on budjettivalvontavaliokunnan tilaama tutkimus. Ja me voimme ottaa tästä tiettyä oppia liittyen investoitujen rahojen tehokkuuteen. Ja välillähän on niin, että ei välttämättä edes tiedetä, mistä rahat tulevat. Ja yleensä sanotaan, että mitä pienempi oma osuus rautateiden harjoittajalla on, sitä vaikeampaa on todistaa lisäarvoa. Tässä oli tiettyjä asioita, jotka ovat erittäin mielenkiintoisia budjetinvalvontavaliokunnalle, mutta nyt olemme liikennevaliokunnassa ja haluaisin tässä nyt sitten ottaa esiin niitä asioita, jotka ovat mielenkiintoisia meidän kannaltamme. Sain tässä nyt oikeastaan tietää kaksi asiaa. Eli kun investoidaan rajat ylittävästi, niin silloin äh, ei nähdä tätä lisäarvoa molemmilla puolin. Mutta jos sitten katsotaan tätä teidän tutkimustanne hieman laajemmin, niin kyllähän me olemme eurooppalaisilla rahoilla voineet vaikuttaa ne esimerkit, joita te esititte esimerkiksi. Ja jos sitten katsoo kaikkia hieman pitemmällä aikavälillä, niin ymmärtää, että ra- tällaista talousalueet kasvavat yhteen rajat ylittävästi ja että sitä kautta he järjestäytyvät esimerkiksi tavaroiden kuljetuksessa ja niin edelleen. Ja tällä tavalla voi todellakin investoida kestävällä tavalla. Ja ymmärsin myös, että raiteet tulevat aina olemaan tällainen lisäinvestointi. Ja sen vuoksi täytyy saada, tai on hyvin vaikea löytää yksityisiä rahoja. Mutta sitten toinen asia tässä tutkimuksessa, nimittäin aina kun onnistuu, ei ainoastaan rajat ylittävästi, tehdä jotakin, vaan myös tavallaan liikennevälineen ylittävästi, niin silloin meillä on hyvin paljonkin erilaisia projekteja, jotka ovat Euroopan kannalta hyvinkin mielenkiintoisia. Esimerkiksi tämä Tanska, Ruotsi, esimerkki Juutiraumasta. Tämä on ihan hienoa. Eli että tässä käytetään tietullimaksuja siihen, että siirretään liikennettä teiltä rautateille. Ja tätä voitaisiin hyödyntää koko Euroopassa tätä esimerkkiä ja ehkäpä uudenkinlaisia näkökulmia niin, että olisi projekteja, joita voitaisiin arvioida eri tavalla. Eli tämä on hyvin konkreettista ja konkreettinen idea voisi ollakin, että vältetään tätä rusinoiden poimimista pullasta. On tiettyjä alueita, jotka ovat todellakin haluttuja, mutta sitten voidaan sanoa näin, että siinä saat liikennellä tällä reitillä, mutta joudut maksamaan myös tämän vaikkapa sillan rakentamisesta, taikka saat tämän rajat ylittävän reitin, jos osallistut siihen tai tähän. Eli tällä tavalla voitaisiin toimia ja saada tällaista liikennevälineiden välistä rahoitusta. Ja olettaisin, että Esirkin voisi osallistua tähän. Esirillähän on ollut ongelmia. Onhan tässä nyt ollut hienoja esimerkkejä, esimerkiksi Kale, jossa nähdään edistysaskelia, mutta jos hieman järjestelmällisimmin veisimme yhteen näitä asioita, eli liitettäisiin ähm, jää älykkäämällä tavalla yksityistä ja äh, julkista rahoitusta ja otettaisiin raja ylittävä liikenne mukaan, niin uskon, että äh, tällä tutkimuksella, tämä tutkimus on meille jotain opettanut. Vielä lopuksi, saattaa olla, en nyt ole niin kauan ollut liikennevaliokunnassa, mutta tämä projektiesittely oli minulle vaikuttava. Ei ainoastaan vain etuja, vaan että on tällaisia konkreettisia esimerkkejä rahoituksesta, niiden alueellisista vaikutuksista, infrastruktuurista, rakenteista. Eli että todellakin näytetään, millä tavalla nämä asiat toimivat ja järjestetään jäsenvaltioissa. Joten ainakin meille tämä tutkimus toi mukanaan uusia asioita. Kiitos. Kiitos sitten Niina Sajala-Sender. Eh, gracias. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos paljon tästä esityksestä. Kuuntelin sitä suurella mielenkiinnolla tätä tutkimusta, mutta kuitenkin olen vähän nyt hämmentynyt, koska jos pitää lähteä arvioimaan tässä, niin meillähän useita hankkeita mm, tutkimuksen alla, niin kaikki ovat hyvin erilaisia. Minä olen aika yllättynyt siitä, että te identifioitte tämän ensimmäisen tapauksen, joka pitää sisällään Eurostarin, joka olisi niin sanotusti menestystarina. Meillähän meillä on aina ollut ongelmia Eurostarin kanssa, kyllä, te varmasti sen tiedätte. Minä nyt voisin sanoa, että kyllä ei. Ei tämä nyt ehkä oli ihan niin menestyksellinen. Sitten toinen asia on kohesio. Te sanotte, että ei siihen päästä. Minä sanoisin päinvastoin, mutta kyllä rahoituksen kannalta meillä on vielä paljon vaikeuksia. Tämä on hyvä tietää, koska te sanoitte, että tässä on kyse menestystarinasta, tapauksesta, joka on ollut menestyksellinen, niin jos nyt lasketaan, katsotaan vähän tilejä, niin ja rahoituksen kannalta se oli ollut mikään menestys, ja mä tällä neljättä rautatiepakettia, niin pitäisi kyllä paikantaa ne ongelmapaikat ja auttaa siellä, missä pitää, jotta tämä olisi todella taloudellisesti tehokas hanke. Toisekseen te te keskitytte matka, matkustajien, ei niinkään paljon tavaraliikenteeseen, en ymmärtänyt ihan oikein hyvin. Onko tässä nyt työstetty tutkittu vain näitä luotijunia. Ja tässä oli se kahdesta käytävästä atlantia ja välimerikäytävistä. Se on, onko se kyse läntisestä Etelä-Euroopasta, Portugali, Italia, Espanja, myöskin Eteläinen Ranska. Ehkä tämä on vähän vanha kalusto, onko se kielteistä, mutta ei se nyt ole niin vanha tai antiikkinen. Ja sitten jos ajatellaan matkailua, joskus se on hyvä asia, joskus se on huono, huono asia. Te puhutte matkailusta. Äh, jos puhutaan äh, ilmaston lämpenemistä, niin silloinhan tämä matkailu ehkä suuntautuu enemmän Pohjois-Eurooppaan, jos ajatellaan väestöä. Väestö voi ehkä ruveta vähenemään, mutta ei sen siltä vaikuta ainakaan tällä hetkellä Euroopassa teidän, ehkä teidän pitäisi olla vähän subjektiivinen, kun te lähdette mittailemaan ja arvioimaan näitä. Joskus pitäisi olla vähän äh, myönteisempi ja pitää myös ajatella, miten käytetään aina näitä samoja kriteereitä eri tutkimusten tutkimuksissa. Eurostarissa te mittailitte tai vertailitte kaikkia mahdollisuuksia, tehokkuuskysymyksiä, esimerkiksi energiatehokkuutta, puhuitte Atlantin ja Välimeren verkostosta. Espanjan kohdalla sanoitte, että se on menestyksellinen. En minä en voi sanoa, että se olisi menestyksellinen. Meillä on mitään ilmasiltaa, jos voin käyttää tällaista termiä. On ollut paljon ongelmia, paljon vaikeuksia. Ja Portugalin kannalta voi sanoa myös, että ehkä tässä on kyllä on ollut poliittinen päätös ja PP-puolue Portugalissa on, on tehnyt tästä poliittisen kysymyksen. Kyllä tämän pitäisi pystyä ratkaisemaan tämäkin ongelma. Te, e, periaatteessa e, tämänhän pitäisi olla täydentävä verkkojen Eurooppa-välineelle, mutta kuuntelin suurella mielenkiintoilla tätä. Te olette auttaneet meitä ja tulette varmasti auttamaan meitä, mutta tämä on monimutkaista ja se on pakko sanoa. Mutta kun tässä nyt tutkitaan jotakin, minkä me jo tiedämme, koordinaattorit ovat meillä erittäin hyviä, niin mitä me voimme tehdä lisää, mitä me voimme tehdä jatkossa enemmän. Mutta te olette jo auttaneet meitä, mutta jotkut asiat ovat vähän ristiriitaisia keskenään, koska käytetään erilaisia mitta-arvoja mittakriteerejä, kun on kyse etelästä ja pohjoisesta, niin ne aina voi käyttää samoja kriteerejä, mutta ehkä tässä on kyse enemmän kuin kohesiongelmista. Minä en ollut siinä ihan samaa mieltä kanssani. Jos te voisitte selventää jotakin, miten te käytätte näitä arviointikriteereitä, kun suoritatte tätä tutkimusta. Danke sehr. Ich habe jetzt noch Gesine Meissner. Gesine Meissner ja kolme muuta ja sitten äh, päätämme keskusteluun, että aikataulu pysyy. Gesine Kiitos äh, myös liberaaliryhmän puolesta tästä esityksestä. Tämä on erittäin mielenkiintoinen tutkimus. Äh, te sanoitte, että että USA on osoitettu, että pitkiä välimatkoja voidaan hoitaa menestyksekkäästi ja että niitäkin on investoitu menestyksekkäästi, mutta siellä on hyvin erilaisia järjestelmiä. Siellä on enemmän rahtiliikennettä ja vähemmän henkilöliikennettä he katsovatkin tänne suuntaan, millä tavalla saadaan ähm, suurnopeusjunien äh, matkustajaliikennettä, mutta me voisimme sitten taas tarkastella rahtipuolta. Eli katso, oletteko te seuranneet, mitä USAssa tapahtuu? järjestelmähän on erilainen. Ja sitten puhuttiin eh, tästä Juutiraumasillasta. Eh, tässä oli alun perin hyvin paljon eh, skeptisyyttä, mutta nyt on näytetty toteen, että se rahoitettiin hyvin tehokkaasti ja hyvin. Ja on hyvä muistaa tämä, jos on vastaavia asioita, joihin ensin suhtaudutaan kriittisesti. Sitten toinen tapaus, josta te puhuitte, oli tämä Atteenan linkki Budapestin eteläpuolella kuulemaan jotain ongelmia. Olisiko teillä ajatuksia, millä tavalla tässä voitaisiin sijoittaa eurooppalaisia rahoja tehokkaammin ja millä tavalla voitaisiin tehdä tehokkaammin työtä, koska tämä on yksi meidän pääkäytävistämme. Rajat ylittävää toki, se, että jäsenvaltiot tekevät vähemmän ja että rahoja pitäisi käyttää tehokkaammin, toki me tiedämme sen ja sen vuoksi me olemme tähän puuttuneetkin, se on ihan hyvä. Mutta vielä lopuksi sitten kysymykseni liittyen yksityisen rahaa. Meillä on verkkojen Eurooppa-väline ja ESIR ja näissä kaikissa on mietitty sitä, millä tavalla löydettäisiin yksityisiä rahoittajia. Ja tämä ajatus, äh, äh, mikä teillä on tässä paperilla, sitä mistä raha tulee, niin eihän tässä ole lainkaan äh, mainittu edes yksityistä, vain nämä äh, muut lähteet ja tuntemattomat lähteet. Eli siis äh, onko nyt sitten näissä muissa lähteissä vai tuntemattomissa lähteissä yksityistä rahoitusta, ja jos on, niin kuinka paljon? Mainitsitte myös Sveitsin. Sveitsissä rahoittaa hyvin paljon rautateitä, ei niinkään yksityisesti, vaan valtiollisesti sen vuoksi, että se ei toiminut yksityisesti. Eli kysymys kuuluukin, äh, oletteko te saaneet ylipäätään yksityistä sektoria mukaan rahoittamaan rautatierakenteita vai pitäisikö tehdä niin kuin Markus Piper sanoi, että jos sinä ää, äh, saat ää, äh, osallistua johonkin hyvään projektiin ja rakennat vaikka maantietä, niin sitten pitää rakentaa hieman myös rautateitä. Merci, monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä tutkimuksen esittelystä. Minulla on neljä suurehkoa kysymystä. Ensinnäkin tutkimuksen perusteen. Voitteko te vakuuttaa meille, että komissio taas varo, vakuuttaa, että kahden viimeisen vuoden yhteisrahoitus EUn rautatiehankkeessa vastaavat niitä määräyksiä, jotka, jotka on mainittu asetuksissa kyse lisäarvosta e-, verkkojen Eurooppa-välineistä tai näistä verkoista. Voitteko te antaa meille ihan hyvän esimerkin yhteisrahoituksesta, kun on kyse rajat ylittävästä liikenteestä, niin kuin tässä asetuksessa on määritelty. Minä tiedän, ehkä kollegat sanovat, että minä jankutan aina tästä samasta asiasta, mutta tämän hankkeen yhteisrahoitus, kun on kyse Baaselin torinon tunnelista, vastaako se todella niitä eu lainsäädännöllisiä avoimuusvaatimuksia. Tutkimuksessa te mainitsette myös Grand Vitesse suurluotijuna hankkeet Onko tämä nyt ollut menestyksellistä, niin kuin te sanoitte, rajat ylittävissä junayhteyksissä, junaverkkoyhteyksissä? Te sanotte, että kun on kyse alueellisista verkoista, kyllä nekin joskus ovat, joskus ovat rajat ylittäviä. Ja mitä silloin on voitu todeta? Ne vain katoavat. Ne katoavat, ne ovat seuraamuksia näistä siitä, että ajoneuvoliikenne on kasvanut, myös on kyse ympäristöseuraamuksista. Ympäristö on vaikuttanut tähän. Eli tämä voi olla vain yksi vaatimus, se voi olla historiallisesti. Eli tässä nyt sitoudutaan tähän COP21-konferenssin vaatimuksiin. Tämä on aika ongelmallinen kysymyksen asettelu. Kiitokset sitten Dominik Rike. Kiitos puheenjohtaja, kiitos tästä tutkimusesityksestä. Meillä on ensimmäinen ongelma olemassa jo, kun olemme kuunnelleet näitä puheenvuoroja. Tämä budjetin valvontavaliokunta pyyti tätä tutkimusta, eikä meidän liikennevaliokuntamme. Ja sen takia vastaukset eivät ihan ehkä vastaa tämän valiokunnan edustajien huolenaiheita. Eh, tässä voidaan nyt vähän kiistää, miten nähdään tämä asia meidän valiokunnassa, koska ne ovat enemmänkin painottuneet rahoituksen puoleen. Ensimmäinen kysymys on vähän ennakoiva. Mitä te, miten te näette tämän results and efficiency, tulokset ja liikenteen tehokkuuden, kun puhutaan äh, liikenteen rahoituksesta. Se on erittäin tärkeää, kun te puhuitte aika huomattavan korkeista tärkeistä summista tässä kontekstissa, kun raide on joutunut antamaan periksi. Se on vähen, vähenemässä, jos ajatellaan muita liikennemuotoja noin markkinapoliittisesti. Jos otetaan ö, Mm, jos ajatellaan 100 miljardia euroa tästä monivuotisesta rahoituskehityksestä, niin tämä liikennemuoto on, jout- on vähenemässä. Jos ajatellaan tehokkuuskomponenttia, niin se nyt ei ole kovinkaan vahvasti esillä. Täällä oli esitetty yksi kysymys kun puhutaan eurooppalaisten toimijoiden analyysistä, analyysistä, tiedättekö te, miksi on poistettu joitakin alueellisia liikenneyhteyksiä kilpailusyistä. Kyllä tässä on kyse siis kilpailu, kilpailukyvyn kapasiteetista, se on erittäin tärkeä. Ei voida tietää miksi, minkä takia jo parin vuoden ajan huolimatta tämän valiokunnan vaatimuksista, tämä on jo asia, jonka te voisitte kyllä ehkä meille selittää ehdollistaminen ei minusta ollut kovinkaan selkeästi esillä tässä teidän tutkimuksessa on ehkä se ollut ihan tärkein aihe. Ja sitten kun puhutaan julkisesta rahoituksesta, se oli kyllä erittäin epämääräisesti selitetty. Se voi olla joillekin yllättävää, mutta näin se vain mielestäni oli toinen kommentti. Kun puhutaan rahoituksellisesta tuottavuudesta raideliikenteessä – ei tässä ole kyse vain siitä, mitä on ollut ennen, mutta meillä pitäisi olla ajatus siitä, miten voidaan yksityisellä puolella puuttua tähän asian kulkuun. Miten, jos puhutaan näistä lisäkriteereistä, voitaisiin lisätä julkista rahoitusta, joka lisäisi raideliikenteen arvostusta ja arvoa enemmän, jos halutaan saada kaikki tämä tehokkaaksi, kaikki lisätekijät. Kyllä meidän pitää ajatella enemmän investointeja. Onko teillä kriteerejä investointien lisäämisestä? On tietenkin poliittisia, ympäristö, ympäristökriteeriä, eurooppalainen lisäarvokriteeri, mutta onko olemassa pelkästään rahoituksellinen kriteeri? Onko se kannattavaa, onko se tuottavaa sijoittaa rahaa näihin infrastruktuureihin? raideliikenteessä. Se on kyllä keskeisen tärkeä aihe tulevaa kymmentä vuotta ajatellen viimeinen asia, joka on erittäin tärkeä. Jotkut ottivat sen jo täällä esille. Onko, onko tässä nyt jotain intressejä täällä eurooppalaisia markkinoita? Onko tällä koolla niin kuin merkitystä, jos ajatellaan tehokkuutta, kustannustehokkuutta? Meillähän on olemassa jo malleja Meillä on monopoleja, jotka on täysin integroitu esimerkiksi Ranskassa tai Saksassa. Markkinat taas on täysin vapautettu. Jos ajatellaan investoinnin kannattavuutta ja tehokkuutta, se on äärimmäisen äärimmäisen tärkeää. Jos ajatellaan markkinoiden sirpaloitumista tai niin kyllä onko tässä nyt mitään mieltä ajatella eurooppalaista intressiä. Meillä on nämä rajat ylittävät verkot, yhteydet, rajat ylittävät yhteydet, onko tässä tehokkuuden kannalta jotain intressiä? Onko raideliikenne liian rajattu kansallisiin raameihin? Onko sillä merkitystä, että meillä olisi todella ylikansallisia verkkoja, yhteyksiä? Tämä on mielestäni keskeisen tärkeää tulevaisuutta ajatellen – Meillä on neljäs paketti versus hallinto, jos mä ajattelen markkinoita. Onko tämä vakava, eikö tämä ole vakava? Kyllä tässä nyt on jo huomattu, varmasti kaikki ovat huomanneet, että on huutava puha, pula julkisesta rahoituksesta. Mutta mikä on yksityisen rahoituksen merkitys ja mikä on sen palaute sitten tehokkuuden ja toimivuuden ja kannattavuuden kannalta? Tässä on kyllä kyse koko EUn tulevaisuudesta. Ja, vielen Dank. Ich habe auch... Kiitos. Minullakin on muutama huomio tässä. Te mainitsitte positiivisia eh, ehdotuksia. Esimerkiksi Juutiroman silta on positiivinen esimerkki, olen samaa mieltä. Öö, ja tähän liittyy kuitenkin se, että tässä liitetään kaksi isoa kaupunkia, kun taas tämä toinen projekti, niin siinä oli kysymys enemmänkin maaseutualueiden toisiinsa liittämisestä. Eli esimerkiksi Berliini, Hampuri, suurnopeusjuna. Onneksi tämä estettiin, se olisi ollut tämä taloudellinen katastrofi. No sitten IC-junien koko tämä yhteys, rautatie korjattiin ja nyt se toimii mahtavasti, tai Tonavan kanava, tai se oli ehkä kaikkein tyhmin, suurin tyhmyys, mitä Saksan liikenneministeri aikoinaan teki. Kysymys onkin, minkälaisia kriteereitä on niin, että etukäteen voisi sanoa, että tämä kannattaa, tämä ei. Esimerkiksi Viinistä Adrian merille tai Semmeringin tunneli. Onko tämä se ratkaisu, vaikka pitäisikö tehdä pieni kierto, ei tarvitse rakentaa tunnelia, se menee nopeammin. Äh, miten valita? Ja saksalaisena minulla on äh, se kokemus, että viimeisen 20 vuoden aikana on äh, investointu satoja miljoonia kaukoliikenteeseen. Eli 100 miljoonaa maksetaan, eikä kuitenkaan ole matkustajamäärissä kasvua vaikkakin äh, alue äh, liikenne on kasvanut, äh, tai Stuttgart 10 miljardia muutaman minuutin säästämiseksi. 10 miljardia muutaman minuutin säästämiseksi. Berliin-Breslau-yhteys taas on pysähdyksissä sen vuoksi, että kaukoliikennettä ei saa tukea, vaikka sillä voitaisiin saada aikaan suuria säästöjä sadalla miljoonalla. Eli Tässähän on kysymys siitä, että äh, Eurooppa ihan käytännössäkin kasvaisi yhteen. Ja siinä Piiper oli oikeassa. Eivät kaikki jäsenvaltiot ole kiinnostuneita reuna-alueestaan tai raja-alueesta, mutta EUlle e se on tärkeää. Monesti on kysymys lyhykäisistä välimatkoista, ne täytyy vain saneerata, ei tarvita mitään suur projekteja ja tämä voidaan tehdä erilaisen järjestelmän esimerkiksi, että seuraava ähm, liikenneyhteys rajalta johonkin, sitä tuetaan eurooppalaisesti sen vuoksi, että se äh, on edullista Euroopalle. Ja meidän täytyy myös suojella ilmastoa. Sen vuoksi me tarvitsemme ilmasto- ja luontoystävällistä rautatieverkkoa, mutta luonnollisesti meidän täytyy myös huomioida ulkoiset ja kustannukset ja reilu kilpailu. Eihän meillä ole kunnollista markkinataloutta Äh, rautatie äh, tai ylipäätään liikennejärjestelmissä, vaan päinvastoin se on ihan järjestelmällistä äh, ja tuettua ja, ja sisäsiittoista liikennettä. Mutta millä tavalla me voisimme saada aikaan positiivisia kokemuksia ja että miten ne voitaisiin siirtää tulevaisuuteen ja ajatuksiin, eikä niitä negatiivisia? Ja ajattelen tässä nyt lähinnä suuria projekteja, joista usein nimenomaan puhutaan negatiivisina ja sitten tulevaisuudessa ne ovatkin positiivisia. Nyt annan teille vielä mahdollisuuden vastata. Ja, vielen dank, Herr Kramer. Kiitos, herra Kramer. Lienee mahdollista, että puhun saksaa, kun esititte kysymyksenne saksaksi. Eli aloitan tästä loppupäästä ja herra Schade jatkaa sitten kysymyslistassa alustasta. Toki voitte puhua saksaa, meillä on ammattitaitoiset tulkit. Niin varmasti. No niin, ensin herra Kramer, teidän kysymykseni ää, alueellinen, paikallisliikenne ja kaukoliikenne. Ensinnäkin investoitiin hyvin paljon juniin. Suurnopeuksiin kuuluu luonnollisesti myös tämä paikallisliikenne niin, että siellä on tavallaan näitä syöttöpisteitä. Ja tätä ei aina aikaisemmin ajateltu. Puhuttiin tietyistä käytävistä sen vuoksi, että Lonto, Pariisi, Bryssel, Amsterdam, Frankfurt, niissä on otettu huomioon aivan liian vähän paikallisyhteydet ja sillä tavalla on tullut tää, tavallaan tällaisia varjoalueita näiden suurten liittymien kesken, Lonto, Pariisi, Bryssel ja alueet siellä välissä, Gent tai ähm, Calais, niillä ei ollut paljoakaan äh, etuja tästä. Siellä on taloudellisesti tehty hyvin vähän. Tämä oli vastaus numero yksi. Vastaus numero kaksi. Pitäisikö sitten luopua tästä suurnopeusjunista? Minusta ei. Täytyy keskittyä niihin projekteihin, jotka sitovat tehokkaalla tavalla suuret keskittymät yhteen ja vievät tavallaan lentoliikeltä rautateille, koska muuta meillä ei ole minkäännäköistä mahdollisuutta lentoliikennettä vastaan. Ja sitten tämä 10 miljardin investointi ja muutaman minuutin voitto. Todennäköisesti tämä tulee olemaan vielä enemmän kuin 10 miljardia ja ajattelisin, että tämä summa, tämä 10 miljardia, jos se vielä kasvaa, sillä olisi voitu rakentaa Myldofin ja Freilassenin välinen yhteys Münchenistä Salzburgin kautta Viiniin ja sillä tavalla saada tämä rajat ylittävä yhteys Itävaltaan. Tästä puhutaan vuosittain, mutta vasta viime vuosina tämä on otettu mukaan suunnitelmiin. Tämä maksaa yhden miljardin, eli 10 prosenttia Stuttgart 21 projektista. Ja sitten eurooppalainen lisäarvo, jota pitäisi vahvistaa. No mitä tämä eurooppalainen lisäarvo sitten oikein on? Se mainitaan kaikissa teksteissä. No tieteellisesti tämä voidaan toki määritellä, eli se mitä saadaan lisää, kun toteutetaan eurooppalainen suunnitelma versus se kansallinen yksityiskohtainen suunnitelma. Ja et, monta kertaahan kansallisesti ohitetaan nämä äh, rajat ylittävä liikenne, koska se ei ole välttämättä taloudellisesti niin kannattavaa ja se on sitten taas Euroopan asia ja siinä se lisäarvo tulee. Ja äh, lisäarvoa tulee esimerkiksi junien kautta, jun, rautatieliikenteen kautta esimerkiksi ympäristöedut ja myös se, että kontaktit helpottuvat, mutta aina on vaikea mitata tätä lisäarvoa ja siihen kuuluu myös nämä lisävaikutukset ympäristölle ja sosiaaliselle integraatiolle, että ne ähm, huomioitaisiin investoinneissa sen vuoksi, että ne eivät näy suoraan rahassa – Investoinnit alueelliset vaikutukset ovat aina pitkän aikavälin vaikutuksia, koska niitä, ne eivät näy kahden vuoden kuluttua sijoituksesta, vaan ne näkyvät ehkä vasta 15-20 vuoden kuluttua tai jopa 40 vuoden kuluttua. Ja tässä tarvitaan paljon rohkeutta Äh, esimerkiksi minun kotiseudullani niin me olemme monta kertaa juuri äh, miettineet tätä, missä ne vaikutukset näkyvät. Täytyy olla rohkea ja investoida sinne, missä on potentiaalia. Ja ei enää välttämättä ole selkeää äh, tavallaan potentiaalia näkyvissä. Jos rakentaa suurnopeus rautatieverkon jonnekin tyhjään, niin eihän se mitään tuo. Aikaisemmin katsottiin vain rauta, näitä suurnopeusjunia ja verkkoa ja ainoastaan suuria asutus yhteenliittymiä ja jätettiin alueet sieltä välistä. Sitten kysytte erittäin mielenkiintoisen kysymyksen tehokkuudesta. Ekonomilta kysytään aina, mitä on tehokkuus? No, rahoitustasolla se voidaan määritellä hyvin helposti, mutta sitten jos siirrytään rahoituksesta ja taloudellisesta kannattavuudesta kauemmaksi, niin se on vaikeampaa määritellä. Eli se voi olla sellaista, mitä voidaan toteuttaa niiden suunnitelmien mukaan, jotka on hyväksytty. Eli ensin täytyy miettiä, mitä minä haluan tällä investoinnilla saavuttaa, ja sitten voidaan miitata, missä määrin, missä määrin tämä investointi on sitten vaikuttanut halutulla tavalla. Ja tässä yhteydessä täytyy myös miettiä, voivatko rautatiet täyttää tällaiset tavoitteet, joita niille asetetaan. Koska eihän tässä ole ainoastaan rahoituksellisia, taloudellisia tavoitteita, vaan myös äh, ympäristöllisiä tavoitteita, äh, alueellisia tavoitteita ja muuta. Ja tässähän rautateillä on hyvin merkittävä rooli ja täytyy miettiä, haluammeko rautatien vai kyllä ei. Ja jos se halutaan, niin silloin sitä täytyy tukea taloudellisesti. Ja tämähän oli meidän kysymykseen, miten voidaan saavuttaa tämä rahoitus. Ja ei sitä kuitenkaan saada ainakaan yksin yksityisellä rahoituksella. Eli täytyy toki saada myös yksityistä rahoitusta, mutta se ei riitä. Toki kaikki mahdollisuudet täytyy käyttää, mutta se ei riitä. Valtion takuut on aina annettava, koska muuten ei saada yksityistä pääomaa. Ja tässä on tiettyjä riskejä, jos on näitä yksityisiä ja julkisia kumppanuuksia. Ja että tämä 40-50 prosenttia olisi valtion harteilla, niin silloinhan periaatteessa houkutellaan ihmisiä väärin perusteena. On erittäin tärkeää, tai siis investoinnilla on kaikkein tärkeintä se, että he saavat tätä julkista rahoitusta, eikä välttämättä se, että mm, toteutetaan tavoitteet. Eli siis minusta vähintään 50 prosenttia investoinnista pitäisi liittää yksityiseen riskiin, jos käytetään yksityistä pääomaa tässä rahoituskaavassa, koska muuten tulee tällainen moraalinen uhkavaikutus, eli ne, jotka investoivat tai toivovat lähinnä, että heidän taskuihinsa virtaa valtiolta rahaa. Kiitos. Kiitokset. Äh, sitten herra Schade. Äh, Ihan lyhykäisesti kaksi asiaa. Ensinnäkin kysymys siitä, millä tavalla voitaisiin äh, sopeuttaa näitä projekteja, PP22 esimerkiksi. Toki voidaan, sitä voidaan puhua. Eli esimerkiksi kun puhutaan rahtiliikenteen nopeudesta tai muusta käytävistä. Eli yhtäältä e, ehkäpä tiettyjä käytäviä käytetään enemmän kuin toisia. Toinen asia on se, että meillä on ero taloudellisen tuottavuuden välillä – jonka perusteella investoijat laskevat, sijoittavatko he vai ei. Tämä on aina hyvin hankalaa rautateille, mutta sitten jos katsotaan kansantaloudellisesta hyödyttävyydestä, niin se on sitten jo huomattavasti suurempi. Eli tässä on suuri ero, eli tämä taloudellinen rentabiliteetti ja kansantaloudellinen rentabiliteetti. Kiitos. Oh, Ilman mikrofonia. Ah, the criteria totally, totally partial, ja? Corridor in the north. Niin, siis tämähän oli aivan äh, osittainen tai puolueellinen, eli tämä eteläverkko ja sitten taas pohjoinen verkko, teidän kriteerinne ja muut ovat ihan virheellisiä. Tätä minä nyt sanoin ja halusin joitakin kommentteja teiltä Miksi Eurostar on menestynyt yli 100 prosenttia tuottavuus ja sitten taas etelässä ongelmia väestön kanssa, matkailun kanssa ja kaiken kanssa? I'm, sorry, I think this is, Olen pahoillani, tässä tuli varmaan jokin väärinkäsitys. Me emme tässä kritisoineet matkailua mitenkään, vaan ihan samoja kriteerejä sovelsimme kaikissa tapaustutkimuksissa. Eli ei tässä ole nyt sellaista virhettä, että pohjoisempia hankkeita olisi arvioitu eri tavalla kuin eteläisiä. Ja tässä nyt arvioitiin tämä ensimmäinen hanke myönteisesti ja tässä otettiin juuri huomioon se, miten integroinnin suhteen on menestytty taloudellisesti ja muu. Jos nyt katsotaan tätä Juutinrauman pilottiprojektia Ruotsin ja Tanskan välillä, niin se on todella ollut menestyksekäs. Ja samoja kriteerejä sitten sovellettiin tässä eteläisessä hankkeessa ja Espanjassa on toki yritetty ratkaista alueellisia ongelmia tällä suurnopeussysteemillä, jotta siellä Espanjahan on siis maailman mestari, jos ajatellaan kilometrinopeutta asukasta kohden ja kymmenen kertaa vähemmän matkustaja kuin vaikkapa Japanissa, viisi kertaa enemmän kuin Ranskassa. Reden und puhua loppuun ja sitten päätämme tämän. Eli johtopäätökseni oli se, että kyse ei ollut rahoituksen kannalta menestyksekkäästä hankkeesta Espanjassa. Yes. Ines Ajala sen okay. muss muusi leider hier ab. Ines, minun täytyy nyt keskeyttää. Te kuulitte tämän nyt jo. Ehkä te voitte nyt bilateraalisesti jatkaa. Mutta meillä on nyt aikamoiset aikapaineet ja meidän täytyy siirtää seuraavaan kohtaan. No niin, kiitokset äh, tästä tutkimuksesta ja sen laatimisesta. Me luemme tämän äh, vielä tarkkaan ja voimme keskustella tästä jatkossakin. Ganz No niin, rauhoitupas nyt Ines. Usein käy niin, että esittää kysymyksen eikä saa tarpeellisia vastauksia. Teillä on, sinulla on mahdollisuus, ja sinä saat kaksi kertaa esittää lisäkysymyksiä, sitä paitsi tässä oli vielä käsityskin, mutta voidaan tätä selvittää vielä jälkeenpäin. Wir kommen jetzt zu unserem Näin no niin, siirrymme viidenteen kohtaan esityslistalla. Keskustelu sidosryhmien ja komission kanssa Uber-palvelusta. Me olemme kutsuneet tänne kolme puhujaa. Äh, Mark McGannin, äh, Mikael Nielsen ja Roberto Parillo. Äh, Mark McGann on ähm, Policy for Europein ähm, päällikkö Middle East and Africa. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Um, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, on toki hienoa olla täällä tänään. Noin neljä vuotta Euroopassa olemme tunteneet Uberin. Se on ollut kyllä olemassa jo yli viisi vuotta. Meillä on nyt noin 60, 370 maata ja 20 kolme 88 jäsenvaltiosta käyttää tätä. Ja nyt joulun jälkeen tulee kolme jäsenvaltiota lisää. Me teemme yli kolme miljoonaa kolme miljoonaa matkaa päivässä maailmanlaajuisesti, yli viisi miljoonaa viikon lopussa ja 1,2 kuljettajaa meillä on tässä Uber-järjestelmässä mukana. Minun on sanottava, että ihan kuin kaikki startup-yritykset, jotka kasvavat nopeasti, niin meilläkin on ollut todella paljon opittavaa ja erityisesti Euroopassa näistä virheistä, joita olemme tehty, mutta me olemme kuitenkin hyvin optimistisia yrityksen tulevaisuuden suhteen EU:ssa. Nyt kun nämä uudet, tek, uudet liikkuvuus, järjestelmät perustuvat uusiin teknologioihin ja niitä voidaan käyttää ja me olemme tyytyväisiä tämän valiokunnan mietintöön kestävästä liikkuvuudesta. Ja siinä vaaditaan oikeudellista kehystä näille, tällaiselle uudelle jakamistaloudelle ja siihen kuuluville järjestelmille niin, että niistä saadaan parempia. Miksi sitten viisi vuotta tätä ei vielä ollut? Monet valtiot ympäri maailman ovat nyt uusimassa lainsäädäntökehystään, jotta saadaan jonkinlainen parempi säädöskehus näille uusille palveluille ja uusille verkkojärjestelmille, sovelluksille. Ja me uskomme, että nyt täytyy löytää oikeanlainen säädöskehys, jotta voimme tukea innovaatiota liikkuvuuden alalla – ja olemme eri jäsenvaltioissa keskustelleet lainsäätäjien kanssa ja myös tietysti unionin toimielinten Euroopan parlamentin kanssa erityisesti. No, meillä markkinapaikoilla toimivat kuljettajat. Matkustajat ja kuljettajat siis, eli matkustaja voi painaa nappia ja saa sitten kyydin, eli hirvittävästi ei tarvitse tehdä töitä sen eteen tai seisoa kadun kulmassa toivoa, että saisi jostain kyydin. Ja yhä useammat ihmiset käyttävät tätä yhä enemmän joka päivä ja myöskin yhä enemmän ihmisiä on riippuvaisia tällaisesta. Tämä on, on turvallisempaa, edullisempaa ja helpompaa nyt päästä kaupungista toiseen. Ja vaikka monissa jäsenvaltioissa on ensiluokkaiset julkiset liikennejärjestelyt, niin silti siellä on sellaisia liikenteen kannalta aavikoituneita alueita. Tämä on nyt sellainen tietynlainen lisäpalvelu. Tätä haluan korostaa. Me emme siis millään tavalla pyri syrjäyttämään olemassa olevaa teollisuuden alaa, vaan haluamme tuoda vähän uusia lisäpalveluita liikenteen alalle. Tämä ei varmastikaan vähennä kuljettajien tuloja. Tässä on vaan paremmin nyt onnistuttu yhdistämään kyytiä tarvitsevat ja kuljettajat keskenään. Ja esimerkiksi tällaisen älypuhelimen avulla se onnistuu. Ja nyt noin 70 prosenttia kaikesta sovelluksista älypuhelimissa on eurooppalaista perää. Eli kiitos siis tästä henkisen teollisuuden tukemiselle EUlle. No, miten laajoja nämä palvelut sitten ovat? Tämä on hyvin mielenkiintoista ei pelkästään liikenteen, vaan myöskin talouden ja ympäristön näkökulmasta. Tällaiset kimppakyytijärjestelmät olivat jo 70-luvulla olemassa, mutta niitä ei saatu juurikaan toimimaan. San Franciscossa meillä on, on yli 50 prosenttia Uber-palveluista menee tämän Uber-puulin kautta. Eli neljä ihmistä jakaa saman oikeuden tavallaan yksi. Ja sillä tavalla voi kimppa kyyditä jopa 40 henkilöä päivässä. Ja nyt Lontoossa viime viikolla perustimme tällaisen ringin ja siellä on jo viikossa 60 000 kyytiä tarjottu. Eli tässä siis painetaan nappia ja pääsee sitten kulkemaan. Kuljettajat voivat itse päättää, kuinka paljon työskentelevät, kuinka monta päivää viikossa esimerkiksi, jos vaikkapa haluaa kouluttautua lisää tai huolehtia perheenjäsenestä, niin tämä sopii hyvin, koska silloin työpaikka ei rajoita sitä liikaa. Ja 1,2 miljoonaa ihmistä ympäri maailman käyttää nyt tätä verkkosovellusta kuljettaakseen ihmisiä. Ja Yhdysvalloissa yli 400 000 ihmistä jo toimii Uber-kuljettajina ja 50 prosenttia heistä ajaa alle 10 tuntia viikossa, joten tämä on todella vain tällaisesta lisäansiomahdollisuudesta, ei todellakaan täysipäiväisestä työstä. Ja poliittisesti usein ajatellaan, että vain täysipäiväistä, niin kuin Euroopassa yleensä on. Ja nyt jos otetaan esimerkiksi yhdistynyt kuningaskunta, jossa olemme nyt 60 kaupungissa ja noin 25 000 ihmistä tai kuljettajaa. Siellä toimii ammattimaisesti lisenssillä. Pariisissa 12 000 on mukana tällaisessa VTC-järjestelmässä. Ja 25 prosenttia näistä henkilöistä oli työttömänä ennen kuin alkoivat toimia Uber-kuljettajina, joten he pääsivät eroon pitkäaikaistyöttömyydestä Mielelläni otan kysymyksiä vastaan, jos aika ja puheenjohtaja sen sallevat, mutta haluan sanoa, että Uberilla on suuri ilo olla täällä puhumassa teille tänään ja odotan suuresti tämän valiokunnan mietintöä ja myös tästä digitaalitalousmietintö on, on hyvin tärkeä. Odotamme myöskin kunnollista säädöstä. Kiitos kommt äh, Michael Nielsen. Er Seuraavaksi Michael Nielsen, joka on kansainvälisen tieunionin puheenjohtaja. Hän on käynyt täällä jo useammin. Ole hyvä, sinun on puheenvuoro. Thank you very much, uh, Mr. Kramer. Uh, thank you very much the, uh... Kiitos uh, puheenjohtaja, arvon parlamentin jäsen, että kiitos, että jälleen kerran olette kutsuneet IRUn tänne puhumaan aiheesta, joka on lähellä sydäntämme. IRU hän uh, Tehän tunnette meidät jo. Me olemme täällä usein puhumassa esimerkiksi rekkaliikenteestä. Michael Kramerille. minullahan tämä on lähellä sydäntämme, mutta me edustamme myös äh, bussi- ja taksiliikennettä äh, globaalilla tasolla. Meille tämä jakotalous, äh, jakamistalous talous on jotain, mitä, minkä taustalla Uber usein piilottelee. Meille tämä jakamistalous ei tarkoita mitään sitä, että lähdetään jakamaan voittoa tai voitto mielessä. Jaetaan mitä on, mutta ei tehdä voittoa. Se mitä jakaminen, mitä Uber tekee, on se, että keskitetään valta yksittäisille yrityksille ja kerätään voittoa. Meille tämä ei ole jakamistaloutta. Ja järjestäytynyt taksiteollisuus työskentelee tätä vastaan. Tämä kuva on otettu Moskovan lentokentältä. Hyvin pienellä tuolla ylhäällä sanotaan, että olkaa varovaisia, varokaa yksityisiä taksikuskeja maksaessani. Ja me emme halua tällaista tilannetta Eurooppaan, eikä ylipäätään globaalisestikaan. Ja meillä on tietyt säännöt, jotka takaavat sen, että meillä ei tule tällaista tilannetta. Meidän pitäisi kunnioittaa näitä sääntöjä, kaikkien pitäisi kunnioittaa ja noudattaa näitä sääntöjä, ja kilpailun tulisi olla reilu. Eli samat säännöt kaikille. Samoin meidän näkemyksemme mukaan tämä koskee myös Uberia. Se, että on tämä merkki ikkunaruudussa tai taksimerkki katolla, ei sillä ole mitään eroa, onko, missä se merkki on. Sama business, samat säännöt. Tämä on meidän selkeä näkemyksemme. Ei ole mitään tarvetta uusille säännöille. Sen vuoksi, että säännöt ovat jo olemassa ja toimijoiden pitäisi niitä kunnioittaa ja toimia niiden mukaan. Me, kukaan meistä ei varmastikaan haluaisi, että meidän lääkärimme, tuomarit, arkkitehdit, jotka rakentavat näitä siltoja esimerkiksi, että ne eivät olisi ammattilaisia. Eli haluammeko me sitten kuskeja, jotka eivät ole ammattilaisia? Enpä usko. Minusta meidän täytyy olla varvoja siitä, että on turvallisuutta, kun on koulutus, hyvät sosiaaliset olosuhteet koskevat ja kaikkia niitä, jotka toimivat voiton voittomielessä. Ja Uber ei meille ole mitään muuta kuin tällainen jake, jakokeskus. Ihan kiva appsi niillä on, mutta meidän mielestämme he käyttävät tällaisia vuokra-autokuljettajia ja ja sitten ähm, antavat heille äh, yhteydettä ihmisiä, jotka heitä tarvitsevat. Ihmisten pitäisi olla ammattilaisia. Uber on kielletty 28 maassa. Äh, unohditte mainita tämän. 28 maata on tänä päivänä kieltänyt Uberin. Ranskassa, jossa väitit, että Uber toimii laajasti. Selvä, hyvä. Mutta te aloititte Uber Popilla, te toimitte Uber Poppina, äh, kunnes äh, eräs teidän hallituksen jäsen pantiin äh, vankilaan ja sitten te kutsutte sitä Uberexiksi. Eli eihän voi olla niin, että tällä tavalla toimitaan Euroopassa tai missään muuallakaan maailmassa. Meidän pitäisi kunnioittaa sääntöjä, jos me emme pidä niistä säännöistä, niin hyvä, tehkää työtä ja muuttakaa ne. Näin me teemme omissa projekteissamme esimerkiksi nämä monsterirekat. Jos me olisimme toimineet niin kuin Uber, niin silloin me olisimme asettaneet 25-25 metristä rekkaa kaikille Euroopan teille ja ajaneet rajan yli. Ja sitten me olisimme vain maksaneet näiden rekkakuskien sakot, jos he pysäytetään. Mutta ei näin voi toimia, ja me emme te- toimineetkaan niin. Sen vuoksi me yritämme katsoa, millä tavalla voisimme toimia paremmin. ILO ja ETF myös ELO on tehnyt julkilausuman työntekijöiden standardeista. Tällaisessa jakamistaloudessa me uskomme, että pitäisi olla samanlaiset työstandardit, jos operoi esimerkiksi niin kuin Uber operoi. Me tarvitsemme EUn laajuiset suuntaviivat ja säännöt pitäisi tehdä mahdollisimman lähelle kuluttajia – ja näin toimitaan. No miksi? No siksi, että taksit ovat yksi osa julkista liikennettä. Jos on julkisen liikenneosa, ja silloin täytyy palvella kansalaisia ja silloin täytyy myös varmistaa, että taksit voivat kuljettaa esimerkiksi vammaisia ja että heitä on saatavissa silloin, kun on paljon kysyntää ja että voi maksaa käteisellä tai kortilla. Ja Uberissahan ei näin voida tehdä. Ähm, mainitsit, että Uber toimii äh, myös siellä, missä ei muuten ole paljon kuljetusta. No minun käsittääkseni Uber toimii vain suurissa kaupungissa eikä muualla. Ja siellä on kaikenlaisia mahdollisuuksia muutenkin, joten eivätkö he toimi voitto, voiton kilto silmissä. Kuulostaa nyt siltä, että IRU ei tukisi innovaatiota. Me olemme suuri innovaatiofani. Meillä on jopa innovaatiokomitea. Me uskomme innovaatioon. Me uskomme myös taksien innovaatioon. Ja me olemme IRUssa luoneet tällaisen globaalin taksiverkon. No mitä se on? Ensinnäkin meillä on nämä laatukriteerit. Kyllä meillä kaikilla on ollut huonoja taksikokemuksia. Kaikilla. Joten me katsomme myös itseämme kasvoihin ja sanomme, että meidän täytyy antaa parempaa laatua. Ja sen vuoksi me olemme ottaneet käyttöön laatukriteerin, joka kaikkien taksiyritysten pitäisi täyttää. Sitten me olemme katsoneet näitä taksiapseja. Sen jälkeen kun älypuhelin syntyi, on ollut olemassa taksiapseja, jossa voi äh, hipaista näyttöä ja saada taksin. Ei tämä ole mitään uutta se oli olemassa, mutta ne olivat paikallisia sen vuoksi, että ne palvelivat juuri tietyn alueen tai kaupungin asiakkaita. Eli tämäkään ole mitään uutta. Eli mitä me olemme tehneet tässä verkossa? Me olemme keränneet yhteen kaikki nämä paikalliset appsit, ja sillä tavalla tästä tulee globaalia. Te näette nämä vihreät värit, te näette, missä meillä tämä jo on, ja vaalea vihreä on se, missä tämä on kasvussa. Eli meillä on 350 000 taksia tässä mukana. Meillä on 30 000 uutta taksia joka kuukausi, jotka liittyy. Me hoidamme 1,5 miljoonaa matkaa joka päivä ja tässä käytetään täysin samaa teknologiaa, jota Uber väittää keksineensä. Ei tässä ole mitään uutta. Se, mikä on uutta, on luonnollisestikin se, että he ovat löytäneet reikiä nykyisestä lainsäädännöstä ja toimivat sen varjossa. Ja me emme usko, että näin pitäisi tehdä tai näin pitäisi sallia, tätä pitäisi sallia. Me uskomme, että kaikkien kansalaisten, kaikkien teidän. Teillä on oikeus saada turvallisia, hyvälaatuisia palveluita kaikissa liikenne- ja kuljetusvälineissä. Ja tähän kuuluu luonnollisesti taksit ja yksityiskuskit. Eli meidän täytyy varmistaa tietynlainen turvallisuustaso ja tietynlaiset edellytykset kuljettajille. Ja Uber on yritys, jonka pitäisi olla myös vastuullinen. Ja me luonnollisesti innovoimme myös sitä, millä tavalla taksit antavat palveluita, koska te näette tässä, nämä ovat Tesloja ja ne ovat sähköautoja ja ne on maalannut artisti. Eli taksisektorilla teemme todellakin paljon, jotta innovoimme ja annamme parhaan mahdollisen palvelun. Michael Nielsen. Kiitokset Michael Nielsen IRUsta. Ja sitten seuraavaksi Euroopan ähm, liikennetyöntekijöiden ähm, federaatiosta ETFstä Roberto Parillo myös kahdeksan minuuttia. Euh, Kiitos puheenjohtaja tästä mahdollisuudesta, mikä meille on tarjottu tulla teille puhumaan tästä asiasta ITFstä. E Minä haluan kertoa teille tästä ongelmatiikasta, Euroopan kuljetusalan työntekijöiden liitto, jota täällä edustan. Siihen kuuluu 41 eurooppalaista, 41 eurooppalaista maata, siis ITF edustaa kuljetusalan työntekijöitä koko maailmassa. Minä haluaisin aloittaa puheenvuoroni puhumalla yhdestä asiasta, jossa ei voi erehtyä. Kyllä, me olemme sitä mieltä, että uutta teknologiaa pitää käyttää kansalaisten hyväksi. Yritykset, työntekijät, heitä pitää, yrityksiä työntekijöitä pitää noudattaa, kunnioittaa olemassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Mutta sen takia on voitu todeta, että Eurooppa käyttää uutta teknologiaa yhä enemmän voidakseen olla oikeudenmukaisesti kilpailukykyinen ja nimenomaan liikennesektorilla, kuljetussektorilla. Totta kai kaikki tämä alkaa siitä, että sovelletaan olemassa olevia sääntöjä. Esimerkiksi maantieliikenteessä me vaadimme, että yhdistetään tietoa, informaatiota, teknologiaa, jonka avulla voidaan soveltaa lakia, esimerkiksi ajopiirturi, joka on, jolla olisi älykäs käyttö, ja tällä tavalla voimme valvoa yrityksiä maantietarkastuksissa. Tällä tavalla me olemme, ne ovat yhtä, yhtä, yhden, yhtä pitäviä eri käyttäjistä toiseen. Näin me voimme paikantaa maantieteellisesti nämä elementit, jotka ovat meille välttämättä, jotta meillä olisi yhdenvertainen kilpailu ja näin voimme taistella kaikkia väärinkäytöstä vastaan. Jokaisella kuljetusyrityksellä, joka haluaa harjoittaa ammatillista toimintaa, sen pitää noudattaa ja kunnioittaa samoja sääntöjä. Euroopassa on olevassa eurooppalainen säännöstä, jonka mukaan voidaan päästä kuljetustavaraliikenteen pariin. Tällä tavalla se samalla takaa myös henkilöstöliikenteen pääsyn. IRTF, me olemme sitä mieltä, että on aivan ilmeisen selvää, että jos lähdetään harmonisoimaan Euroopan tasolla tätä ja hallinnollisesti yksinkertaistamaan säännöstä ja seuraava vaihe liittyy ammattiin pääsyn säännöstön helpottamiseen. Tässä on kyse taksiliikenteestä ja vuokrautoliikenteestä koko Euroopan kautta. Olipa sitten kyse Uberista tai mistä muusta sovelluksesta tahansa, millä tahansa sektorilla. Ei voida hyväksyä sitä, että se aloittaa toimintansa Euroopalla siten, ei se noudata olemassa olevia sääntöjä tämän ö, tyhjän ö, naamion takana, jossa puhutaan innovaatiosta, paremmasta asiakaspalvelusta, avoimuudesta, ha- halpuudesta, luotettavasta lisätyöllistämisestä. Kaiken tämän valenaamion taakse kätkeytyy aivan toisenlainen todellisuus. Siinä kuljetetaan ihmisiä pisteestä A pisteeseen B. Eihän siinä ole mitään uutta, parempaa palvelua asiakkaalle. Ehkä käytetään enemmän aikaa määränpäähän pääsemiseksi. Avoimuus, ei siitä nyt edes kannata puhua, siitä puhuttiin äskettäin laajalti halpaa, edullista silloin, kun hinnat nelinkertaistuvat yhdessä yössä. Luotettava yritys, joka pyytää yhteistyötekijöiltä noin tuhannelta asiakkaalta ehkä tällaisia vääriä, vale, tekaistuja kuljetuksia. Ja on osoitettu aivan äskettäin, että taloudellisen perusteen, että kaikki tämä on vääristeltyä. Ei tässä ole kyse siitä, että hyväksyttäisiin tämmöinen valhe, vaan ne totuudet, jotka on voitu esittää, jotka ovat valheiden hintana. Totta kai voitaisiin argumentoida, että taksisektori ei tällä hetkellä toimi hyvin ja että Uber on vastaus tähän parempaan toimivuuteen, mutta tämä nyt on ihan hölynpölyä. Se tarkoittaisi sitä, että jos Euroopan parlamentti kritisoi jotakin ja sitten se pitäisi vain korvata jollakin toisella. Kun ongelmat nousevat esille jollain sektorilla, pitää pyrkiä löytämään vastauksia näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Uberpop on kielletty Euroopassa, se on hyvä asia, mutta tämä on vasta ensimmäinen askel ja se on vasta jäävuoren huippu. Uberin X on ollut olemassa jo pitkän aikaa kun on jo pyritetty, meillä on nyt näköisellä horisontissa tavaraliikenne uudistaminen. Aivan uudestaan halutaan kieltää olemassa olevat säännöt. Epälojaali kilpailu on sen takana, koska meillä on myös laillisesti Euroopan sijoittuneita operaattoreita. Jokainen itseään kunnioittava yritys, joka päättää investoida uuteen toimintaan, aloittaa aina ensin ottamalla selvä olemassa olevista säännöistä ja normeista, ja se voi myös, sen pitää myös esittää aloite ja pyyntö toimintansa aloitteeksi. Uber toimii päinvastoin. Se aloittaa toimivalla vähän sitten, miten se itse katsoo parhaaksi mahdolliseksi tavaksi, ja se lykkää mahdollisimman pitkälle poliittiset ja oikeudelliset päätökset, eikä se, ja tällä tavalla se pyrkii välttämään olemassa olevien säännöistä sääntöjen noudattamista. Euroopassa sosiaali- työmarkkinaosapuolet haluavat taata hyvän, hyvälaatuisen palvelun asiakkaalle, hyvät työolosuhteet ja, ja julkisen liikenteen kaikkien lenkkien kilpailukyvyn ja se haluaa myös taata yhteiskunnallisten ja verotuksellisten normien noudattamisen. Minä voin henkilökohtaisesti sanoa, että en ole aina samaa mieltä jonkun lain tai direktiivin tai säännön tai asetuksen kanssa, voin, mutta voi myös pyrkiä muuttamaan sitä tai pyrkiä siihen, että sitä muutettaisiin, mutta niin kauan kuin tätä säännöstä tai asetusta ei ole muutettu, minun velvoituksen, velvoitteenani on noudattaa olemassa olevia sääntöjä, me vaadimme myös muilta. Minä lopetan esittelemään yhden konkreettisen esimerkin. Ottakaamme eksi taksifirma, joka on, toimii pääkaupungissa ja antaa käyttöön vuokra-autoja. Jos te olette joskus ottaneet taksin Saaventemin lentokentälle, olette varmasti törmänneet tähän taksiin. Se on aika todennäköistä. Tämä yritys on olemassa, olemassa, ollut olemassa jo vuodesta 1934. Se elättää 300 perhettä. Joka vuosi se maksaa mili, puolitoista miljoonaa sosiaaliturvamaksua. Joka vuosi se maksaa miljoona e- euroa ennakkoveromaksua ja, ehkä noin, ja myös ehkä noin miljoona ALV-maksuja. Ja jokainen kuljettaja maksaa veroja kuluttaa ja osallistuu myös sotumaksujen äh, kartuttamiseen. Hyvät parlamentaarikot, hyvät naiset ja herrat, jos me tänä päivänä haluamme taata työntekijöillemme hyvän sairausvakuutuksen, jos me haluamme hyvää sosiaaliturvaa, joka toimii Euroopassa, jos me haluamme, että meidän lapsemme voivat opiskella yliopistossa, emmekä halua heidän joutua maksamaan täysihintaisesti siitä, niin se on nimenomaan tämän äskeisen mainitseman jakelusysteemin, uudelleenjakelusysteemin ansiota Uber, joka soveltaa kaikkia mahdollisia toimintoja, ei, käy, ei noudata olemassa olevia sääntöjä. Sen takia tämä sosiaaliturvajärjestelmä verkosto on vaarassa sortua ja sen takia me vastustamme sitä. Ja, vielen Dank. Das waren die drei Vorträge. Kiitos. Tässäpä nämä esitykset nyt olivat. Uberista se on joissain kaupungeissa, se on kielletty, joissain sitä puolustetaan ja kiitetään, mutta myös kirrotaan. Sen vuoksi me käymmekin tämän keskustelun ja tämä on nyt nähtävästi niin mielenkiintoista, että minulla on täällä todella pitkä puhujalista ja sen vuoksi minun täytyy nyt tätä rajoittaa. Olen pahoillani, minäkin haluaisin tästä mielelläni kauan puhua, mutta koordinaattorit saavat kaksi minuuttia ja muut vain yhden minuutin. Niin Ja Wim Kamp aloittaa. Puhemies, kiitos. Euroopan unioni vaatii, että meidän täytyy innovoida ja meidän täytyy keksiä uusia digitaalisia työtapoja ja hyödyntää niitä, mutta sitten kun joku tekee näin, niin sitten me pelästymmekin. Toinen huomio. No, onko Uber nyt sitten jakamistaloutta vai ei se, mitä, kuten Nielsen sanoi? No ei se nyt välttämättä mitään jakamistaloutta ole. Se on rahan tienaamista amerikkalaisella tavalla lainausmerkeissä. Ja kysymys on nyt siitä, haluammeko sellaista Euroopassa. Palaan tähän. Sitten kysymys äh, on oikeastaan enemmän sihteeristöllä. Äh, onko tämä äh, palvelu vai onko tämä liikenne? Koska jos se on liikenne, se kuuluu meille. Jos se on palvelu, niin silloin se kuuluu puolalaiselle komission jäsenelle, jolla on myös omat käsityksensä asiasta. Ja tässä täytyy olla kysymys äh, nimenomaan Uber-popista. Minä sanon tämän äh, herra Nilsenille ja Parillolle, jotka, että nämä muut äh, Uberin muodothan on hyväksytty, vai onko teillä niitäkin vastaan jotakin? Miten te siihen suhtaudutte? Sitten kysymys Mark McGainille. Kuka ajaa Uberillä? Tästä on niin paljon Äh, erilaisia näkemyksiä, eli että olemassa olevat taksikuskit ajavat vapaa-ajallaan Uberille. No, tämä on välillä vähän vaikeaa nähdä. No, mutta tärkein kysymykseni. Uber on menestys siellä, missä se toimii. Tämä täytyy huomioida. Mutta millä tavalla se täyttää sosiaaliset vaatimukset ja laatuvaatimukset, koska emme me voi tätä ohittaa. Me emme halua mitään amerikkalaista mallia, me käytämme tällaista Reininmaa-mallia. Me haluamme kunnolliset sosiaaliset edellytykset ja laatuvaatimukset. Esimerkiksi jos Uberilla tapahtuu onnettomuus, miten homma hoidetaan silloin? Kiitos. Kiitos. Sitten Ismail Hertog. Ja, Kiitos. Ensinnäkin kysymys. Äh, keskustelussa pitäisi olla aina faktat selkeinä, eikä aina tätä tällaista vähän äh, sanovia argumentointiketjuja. Eli minusta tämä ajatus, idea ja yritys Uber on äh, mielenkiintoinen. Ja olen erittäin kiitollinen siitä, että herra Mäken on täällä paikalla ja äh, että hän on vastaamassa täällä kysymyksiin ja mahdollisiin moitteisiin. Ja onko tämä nyt jakamistaloutta vai ei, se on nyt minulle itse asiassa toissijaista. Minulle on kysymys siitä, että onko tämä suuri hyvä äh, ajatus, äh, vaikkakin näitä apseja on käytetty jo muissakin taksiyrityksissä, mutta että voidaanko tämä liittää siihen, mistä Parillo puhui? Jos minä pidän Uberia hyvänä ja puhun täällä sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä, niin minulla on kaksi kysymystä herra Mäkkänille ja yksi kysymys herra Parillolle ja Nielsenille. Herra teitä tai teidän yritystänne syytetään siitä, että toimitte tällä harmaalla sektorilla, jossa ei ole vielä säätelyä. Millä tavalla te vastaatte siihen? Jos teitä syytetään siitä, että teidän kuskinne ajavat ilman lisenssejä, eivät maksa veroja, heillä ei ole sosiaaliturvaa, mikä on vakuutusturva, jos jotain tapahtuisi, miten paljon te maksatte työntekijöille, maksatteko te tariffipalkkoja, kyllä tai ei. Kaikki nämä ovat kysymyksiä, joihin täytyy saada vastaus. ainakin pitäisi saada vastaus ennen kuin voidaan laajalti hyväksyä tässä yhteiskunnassa teidän toimintaanne? Sitten vielä toinen kysymys. Ei, sinä olet ylittänyt jo aikasi. Niin, olet jo ylittänyt 30 sekuntia. Toinen kysymys liittyy hieman ympäristö näkemyksiin. On tutkimus erästä tutkimusinstituutista jakamistalouden vaikutuksiin ympäristöön esimerkiksi New Yorkissa. Sieltä näkee, että koskapa nämä matkat ovat niin halpoja, niin ähm, matkojen määrä on noussut 4,8 miljoonasta 17,5 miljoonaan kesäkuussa 2015, eli siis vuoden aikana. Eli tarkoittaako tämä sitten sitä, että tästä tulee vielä enemmän äh, päästö, päästöjä? Ja sitten vielä viimeinen. Onko taksiyrittäjillä mitään argumentteja sille, miksi he ovat niin vähän saatavilla tavallisille kansalaisille? Kiitokset sitten Pavel, eikö kaksi minuuttia. Uh, thank you, Chairman. Uh, first of all, I would like Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin korostaa sitä, että odotamme todella näitä käynnissä olevia tutkimuksia, niiden tuloksia molemmilta pääosastoilta ja todella syvällisesti sitten tutkimme näitä odottamimmia laadukkaita tietoja. Haluaisin sanoa, että että tämä on ihan kuin oltaisiin jossakin oikeussalissa. Herra Nilsson siinä kovasti vastustaa. En oikein tiedä, kuinka usein käytätte taksia, mutta se, mitä sanoitte tänään, ei todellakaan vastaa eh, kokemustanne, koska sen jälkeen, kun olen käyttänyt Uberia, niin vältän takseja. Ja jos sinulla on aikaa, niin voin kertoa todella eh, tarkasti, että miten taksit eivät toimi näissä monissa maissa, joissa te työskentelette. Sitten kes- kysymys herra McCannille. Kyse on selvästikin uudesta liiketoiminnasta. Siellä on toki porsaan reikiä käytetty, asioihin täytyy puuttua, mutta kyse on kilpailukykyisestä takseista maksetaan ja niin edelleen. Mutta miten te arvioisit tarvitsette oman palvelunne, tai pitäisittekö tätä taloudellista toimintaanne palveluna vai ennemminkin liikenteen alaan kuuluvana asiana. Ja ehkä sitten kaikille kolmelle esittäisin seuraavan kysymyksen. Puhutaan nyt palveluista. Ovatko nämä palvelut päällekkäisiä vai voitaisiinko kenties tavoitella eri asiakkaasryhmiä? Ja tilastojen mukaan voidaan puhuta, puhua tietysti verotuksesta, onnettomuuksista, mutta haluaisin nyt muutaman lauseen teidän näkemyksistänne. Tiedän puheenjohtaja, että teitä hermostuttaa se, jos ylittää puheaikansa ja lopetankin tähän. Kiitos. Kiitos, että pidätte kiinni ajasta. Se ilahduttaa minua. kyllä, ne ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Maailma ympärillemme muuttuu. Kansalaiset uudet asiakkaat, uudet sukupolvet, nuoriso ei ole enää samanlaista kuin me tai vanhemmat sukupolvet. He haluavat toisenlaista maailmaa, he haluavat toisenlaista palvelua. Ja jos meidän lähtökohtamme on sellainen, että me automaationa kiellämme kaiken uuden tulemisen, emmekä sen sijaan ole valmiita tekemään niitä toimia, joilta meiltä edellytetään. Meidän tarvitsee Euroopan unionina, Euroopan parlamenttina rakentaa sellainen toiminta-alusta, jossa sekä uudet että vanhat toimijat, uudet että vanhat yrittäjät voivat pelata samalla kentällä noudattaen samoja valvottuja ja myös sanktioituja pelisääntöjä silloin meidän ei edes tarvitse käydä tätä keskustelua, saako liikenteessä olla uusia palveluita, uusia palvelumuotoja asiakkaalle. Väitän, että suurin häviäjä tällaisessa taistelussa, jos liikennesektori rupeaa sotimaan keskenään uudet ja vanhat palvelumuodot, niin suurin häviäjä on aina asiakas. Ja siinähän ei ole mitään järkeä meillä on liikennemarkkinassa selkeä tarve myös uusille palveluille. Meillä on asiakkaita, jotka eivät käytä nykyisiä palveluita, mutta haluaisivat jotain uutta tilalle. Maailma muuttuu. Olemmeko me muutokseen valmiita? Mielestäni meidän pitää olla ja tehdä riittävät muutokset niin, että työntekijöiden oikeuksia, palkkausta, turvallisuutta, vakuutusturvaa ja verotusta noudatetaan yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. Kiitos. Danke sehr. Jetzt Karim Adeli. Karim Adeli. Euh, kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikista näistä puheenvuoroista. Kiitos siitä, että kestävästä kaupunkiliikenne, liikenteestä se mietintö on erittäin tärkeää, koska tässä on kyse toisiinsa kytkettyistä liikkuvuudesta. Puhutaan monista sukupolvista. Minä en ainakaan miellä itseäni kauhean vanhaksi. Minä puhun huomisesta, huomispäivän liikkuvuudesta. Herra Nilsen, kaikki ovat samaa mieltä, että Uber kuuluu tähän jakamistalouteen. Ei se ole yhteistyökykyistä taloutta, mutta mikä tämä Uber on? Mitä sen tarkoittaa? Mitä se merkitsee? Tässä on kyse vain jostakin jalustasta, jostakin joka laittaa yhteyteen yksityisiä henkilöitä. Tässä on kyse kuljetuspalvelusta tavallaan, mutta tässä tulee nyt vaikutelma, että tämä on ongelma, koska tässä yhdistetään kaksi asiaa, kyllä vai ei. Me tässä nyt sekoitetaan vähän kaksi asiaa ja tämä olettamus, että, että tässä on se uudesta toiminnasta Uberissa. Itse asiassa tässä on kyse kuljetuspalvelusta, on kyse sitten yksityistä henkilöistä tai tavaroista, mutta meidän pitää ajatella myös tätä toimintaa yhteen kytketyissä liikennepalveluissa. Onko tässä kuse vain uudesta liikenne yrityksestä palvelusta te puhuitte erästä asiasta ja kollegasta sanoi tässä edes mustasta pisteistä, tässä on se verotuksesta, ei voi puhua eettisestä kilpailusta uudessa taloudessa, tästä jakamistaloudesta tai yhteistyökykyisestä taloudesta, jos ei samaan aikaan katsota myös, mistä tulee voitot ja hyödyt. Puhutaan usein matalan tason verotuksesta, mutta tämä kysymys on erittäin tärkeä verotuskysymys. Kolmas asemus on kyse myös tiedosta, tietosuojasta. Tänä päivänä tässä on suuri ongelma nimenomaan, kun puhutaan uudesta teknologiasta. Nämä tiedot kulkevat kädestä käteen. Uber on sen jo osoittanut aika vakuuttavasti, että voidaan väärinkäyttää yksityisten henkilöiden tietoa. Tietosuojaa voidaan väärinkäyttää. Miten te vastaatte tähän? Minä puhun nyt oman sukupolveni puolesta. Olen sitä mieltä, että tässä nyt on siirrytty uudelle vuosituhannelle. On ihan turha, vähän huono asia lähteä kieltämään Uberia. Ei huumeitakaan voida, ei niitä poistaa vaikka tänä päivänä te pidättäisitte jonkun, se ei ole hyvä, miten te toimitte, niin kyllä jo kuitenkin jossain syntyy sitten samanlaiset toisenlaiset markkinat. Pitää pystyä ennakoimaan tämän tyyppisen uuden teknologian käyttöä. Hyvä puheenjohtaja, ihan lopuksi meillä on nyt tässä valiokunnassa ainutlaatuinen tilaisuus säätää lakia, eh, viedä eteenpäin digitaalista kehitystä ja, kes- ja ja noudattaa sitä, mitä kollega äsken sanoi, sosiaalisia verotuksellisia normeja. Kyllä meidän pitää luoda, saada tähän säännönmukaiset eurooppalaiset puitteet. Kiitos. Danke sehr, aber es war eine Minute. Kiitos. Muuten hyvä, mutta se kesti minuutin liikaa. Sitten Peter Lundgren. Tack, ordförande. Nu ska jag bara... Kiitos, puheenjohtaja. Minä olen nyt brutaalin suora, niin kuin yleensä olen. Uber on mustan taksin variaatio. Minä en ikinä koskaan käyttäisi Uber-palveluita ihan moraalisista syistä. Auto, joka tulee sinua hakemaan, et tiedä siitä mitään. Se voi olla mikä helvetin paskakasa tahansa. Anteeksi vain nyt, että näin sanoin. Mutta sen lisäksi sitä voi ajaa joku, jolla ei ole edessä ammattikuskin koulutusta. Ei tiedä, että ovatko he soveliaita edessä istumaan siellä ratin takana ja ajamaan. No entäs sitten vakuutusturva? Eikä itse tiedä siitäkään asiakkaana mitään, sekin on ongelma. Me olemme yrittäneet saada aikaan vakavasti otettavaa taksielinkeinoa Euroopassa ja nyt mä kän istuu täällä Uberin edustajana ja yrittää saada tämän kuulostamaan joltain aivan fantastiselta. Olen täysin vakuuttunut, että tämä on fantastista sinun lompakollesi, koska niinhän se on. Sinun lompakkoasi se hyödyntää eniten. Mitenkä voidaan ylipäätään valvoa, että tämä toimii? Sinä sanoit, että teillä on työttömiä kuskeja, jotka voivat saada työn. No, miten voitte valvoa, että he ovat ylipäätään soveliaita ajamaan autoa ja ö, ottamaan maksun siitä, että he kuljettavat ihmisiä? Ei tässä ole oikeudenmukaisia kilpailuehtoja ja uskokaa minua, teen kaikkeni pysäyttääkseni tämän yrityksen. Sen vuoksi, että Uber-kuljetusmallina, yritysmallina edustaa kaikkea sitä, mitä minä vihaan ja inhoan ja jos tällä sitten hukutetaan, upotetaan kokonainen taksielinkeino, joka noudattaa sääntöjä, silloin ei välitä vähäkään. Eh, tämä kaikki on ihan sontapuhetta. Eli miten on vakuutusturvan laita? Mitä tapahtuu, jos tapahtuu onnettomuus? Mitä, jos matkustaja invalidisoituu vakavasti? Miten te voitte valvoa sitä, että autot, joita käytetään, ovat ylipäätään liikenneturvallisia ja soveliaita siihen, mihin niitä käytetään. Ja miten te voitte tietää, että kuskit ovat soveliaita? Kuinka te valvotte, että maksetaan veroja, että lakeja ja sääntöjä noudatetaan niin kuin vakavasti otettavan yrityksen tulee tehdä, koska niin te ette tee. Kiitos. Danke sehr. Und jetzt geht's eine... Kiitos. Ja yksi minuutin puheenvuorot. Werner Kuun seuraavaksi. No, erittäin vaikeaa, mutta teen parhaani. No, on välttämätöntä, että myös Uber-kuljettajat omaavat tällaisen luvan kuljettaa henkilöitä. Onko näin vai ovatko tässä kysymys vain yksityisihmisistä, jotka mahdollisesti kuljettavat henkilöitä? Mikä on tekninen valvonta ja Äh, esimerkiksi henkilöautothan täytyy joka vuosi tarkistaa, jos niitä käytetään kuljettamiseen, ja se on ihan välttämätöntä. Kaikkien täytyy täyttää vastaavat äh, edellytykset. Tällainen äh, taksikuljettaja tarvitsee maantieteellistä ja kielellistä osaamista. Ja voit te voitte myös neuvotella hintanne vapaasti, mutta Saksassa on äh, tällainen äh, taksivalvontaviranomainen ja määrittelee, mikä on kaupunkitaksa, mikä on äh, jokin muu taksa, kaikilla samat edellytykset. Hienoa, pidit ajastasi kiinni. Lucy Andersen seuraavaksi. Kiitos näistä esittelyistä. Tähän varmaankin joudumme vielä pitkään palaamaan ja paljon on vielä sanottavaa. Mutta yksi asia, jota panelistit eivät maininneet, oli tämä kaupungin hallinto ja ongelmat, joita tämä on aiheuttanut tieturvallisuuden ja koko organisoinnin kannalta. Me puhuimme tästä tämän olemme kuulleet suoraan näiltä kyseisiltä tahoilta. Ja nyt kysyisinkin panelisteilta, mehän tiedämme, että työntekijöiden oikeudet ovat suuri kysymys monissa niissä kaupungeissa, joissa Uber toimii. On oikeustapauksia muun muassa yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa Uberia syytetään siitä, että se ei ole näitä oikeuksia noudattanut, että on maksettu liian pieniä palkkoja. Haluaisin kommentteja tästä. Ja myöskin ammattiliitto tai ammattiyhdistysoikeudet. Voitteko vahvistaa sen, että te aktiivisesti kannustatte lähtee näitä kuljettajia, jotka käyttävät siis näitä teknologioita liittymään ammattiliittoihin, koska tämä on nyt yksi osa tätä säädöskehystä. Ja useissa kaupungeissa meillä on liikaakin takseja ja yleisesti pyrimme hieman vähentämään taksin käyttöä ja vähentämään päästöjä ilmastonmuutoksen estämiseksi. Mihin tämä kaikki on menossa? Kiitos. Kiitoksia Josef Faria. Obrigado, Sr. Presidente. Ehm, eu gostava de dizer ao Sr. Parrilho... Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin sanoa herra Parijolle, että minun maassani Portugalissa taksit ovat tehottomia, jos ajattelemme kuljettajien koulutusta, valtiovallan autoliikennettä, jos ajatellaan tariffeja, kaikki on tehotonta. Ja kyllä me vaadimme asianmuutosta Portugalissa kaiken pitäisi olla kurinalaista, jos ajattelemme tariffeja, Siitäkin on olevassa säännöstöt, mutta käytäntö on ihan muuta. Te tiedätte varmasti, että matkailijat valittavat, että ei noudeta olemassa olevia lakisääteisiä maksuja. Tässä on kyse palvelusta, jonka varan portugalilaiset laskevat, ja he ovat erittäin iloisia Uberista, koska se on palvelua ehkä ollaan sitä mieltä, että tätä sektoria ei pidäkään lähteä säännöstelemään. Mutta kyllä pitää olla vakuutusturva, pitää olla verotusturva ja ajoneuvojen pitää olla asianmukaisesti varustettuja, siinäkin lain mukaan varustettuja. Mutta Uber on vähän niin kuin hiekka, joka valuu sormien välistä. Portugalissa yksi eh, työnantaja sanoi, että tämä on väistämätöntä, kyllä tämä tulee tapahtumaan. Danke sehr, jetzt Daniel Kiitokset ja sitten Daniela. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kuten monet kollegat ovat jo todettaneet, niin selvästi Uberissa on kyse tällaisesta melko ristiriitaisesta ilmiöstä. Emme ehkä voi sitä estää tulevaisuudessa, mutta tätä tulevaisuutta täytyy kuitenkin säännellä. Ja toki täytyy mahdollistaa se, että kuluttajat maksavat mahdollisimman vähän, mutta ei kuitenkaan millä tahansa hinnalla kuka maksaa verot ja jokaisessa näissä maissa, joissa Uberit toimii, niin jää verotuloja saamatta. Lisäksi turvallisuuskysymykset, muu organisaatio, miten Uber takaa kuljettajien luotettavuuden. Mutta lisäksi tietosuoja ja yksityisyys ovat tärkeitä. Missä nämä tiedot säilytetään Yhdysvalloissa vai Euroopassa ja kuka niihin pääsee käsiksi, koska me puhumme aivan valtavasta määrästä tietoja, hyvin tärkeitäkin tietoja, ja tar- koska tässä todella voidaan tietää, että millä tavalla miljoonat eurooppalaiset liikkuvat ja missä he liikkuvat. Kiitos. Kiitokset äh, sitten Kluun. Um, I'm sure we have some... Kiitos, olen vakuuttunut, että meidän täytyy palata tähän aiheeseen uudelleen. Kiitän kaikkia puhujia informaatiosta, sitä oli paljon, mutta odotan mielenkiinnolla molempia mietintöjä, jotka saamme 2016 puolivälissä. Mäkin, te puhuitte tästä jakamistaloudesta. Haluaisin kysyä, pidättekö te itseänne kuljetuspalveluna, digitaalipalveluna, on hyvin paljon kysymyksiä tietosuojasta, miten sitä valvotaan, kuljettajien turvallisuus, kuinka heille maksetaan, kuinka koko tämä alue on säädelty. Tässä on kysymys lainsäätäjistä ja heidän täytyisi se huolehtia, huolehtia tästä ja päästä eteenpäin tällä alueella sen vuoksi, että tässä puuttuu nyt lainsäädäntöä. Teidän ei tarvitse oikeastaan noudattaa paljon mitään, jos te olette digitaalinen kuljetus ja palvelu niin meidän täytyisi saada tästä tuomioistuimen päätös. Millä tavalla te haluaisitte tai, tai toimitte, koska kyllähän jotain säätelyä täytyy olla, se on suuri huolenaihe. Uber on olemassa ja meidän täytyy tehdä työtä Uberin kanssa. On paljon kuluttajia, jotka käyttävät älypuhelimillaan ja iPhoneillaan tätä. Minusta meidän täytyy nyt ottaa lusikka kauniiseen käteen ja huolehtia siitä, että meillä on kunnon säätelyä. Sitten Jens Nielsen. Tack så mycket. Vi hörde här att... Kiitos. Mehän kuulimme jo, että Uber toimii 23 maassa Euroopassa ja Ruotsi on varmasti yksi niistä. Mutta minun käsittääkseni sitä ei ole olemassa Ruotsissa, koska kaikki, jotka tiedävät rahaa Ruotsissa, maksavat myös veroja Ruotsissa. Ja koska te ette maksa veroja, te ette ole olemassa. Mutta sen sijaan on ihmisiä, jotka käyttävät teidän appianne. Ja jotkut ovat joutuneet eh, myös tuomioistuimeen pari kymmentä tapausta ja yksi on ratkaistu, jossa tuomioistuin sanoo, että tämä on kaupallista toimintaa ja tämä on ristiriidassa meidän eh, lainsäädäntömme kanssa, taksiasetuksen kanssa. Joten Uber Pop ei ole laillinen Ruotsissa. Se, mitä te olette tehneet, te olette luoneet eh, oman tekomaailman, jossa ei makseta veroja, työnantajamaksuja eikä tarvitse kantaa mitään vastuuta. Ja viron, veron, äh, veroviranomaiset ovat huomanneetkin nyt tämän ja sen vuoksi he ovat jälkikäteen puuttuneet. Te ette kuitenkaan ota mitään vastuuta siitä, että tämä iskee kuljettajiin. Te olette äh, tehneet petoksesta vielä laajempaa. Danke sehr, jetzt Christina. Kiitokset tästä Kristiina. Oui, merci, monsieur le président. Vous savez, il y a... Kiitos puheenjohtaja eräs ranskalainen Päivälehti sanoi tänä aamuna, että äh, Uber vastustaa on hyvä työttömyyden vastainen ilmiö. Se on tässä nyt on valinta, joka pitää tehdä. Äh, jotkut puoltavat työn ja palvelun täydellistä liberalisointia. Jotkut taas sitten puhuvat epälojalista kilpailusta, että Ranskassa ainakin taksikuljettajilla on ollut suunnattomia konflikteja. 200 000 euroa pitää maksaa taksinkuljettajien lisenssistä. Se ei koske Uberia laisinkaan, mutta meidän täytyy tässä nyt strategina määritellä ehkä uudet ammattikuvat. Ja tässä on kysymys ammatillisesta, edustuksellisesta ja vaikutusvaltaisesta järjestäytymisestä. Miten on Uberin laita? takseen. Pitää tarjota hyvää palvelua ja kuunnella ja ajatella myös kustannuksia, mutta jos halutaan taistella työttömyyttä vastaan, niin silloin ei pidä lähteä tämmöiseen minityö, minimityökilpailuun Saksan tyyliin Äskettäin sanottiin, että on tehty tutkimus, 25 prosenttia kuljettajista oli työttömänä ennen, tämän, ennen tätä ilmiötä, mutta kuitenkin se on kuitenkin osa-aikainen työ ja erittäin epävakaa tulevaisuutta ajatellen, jos on kyse suvereeniosta valtiosta, jotka haluaisivat säätää tästä kansallisella tasolla. Tässä ei pitäisi lähteä Euroopan tasolle säätämään mitään. Tässä, voidaan, tässä on vaarana verotuksellinen epälojallisuus, kilpailukyvyn epälojallisuus ja on kyse myös verotuksellisuudesta silloin, kun jossakin maissa voitot ja hyödyt voivat olla suuremmat. Merci. Des lois, on en a en tout cas en France, on en a. Kiitos. Ranskassa on lakeja ja nyt todellakin Euroopan tasolla pitäisi yhdenmukaistaa näitä ja komissio on kuullut tämän, koska tässä kollegat ovat aika yksimielisiä siitä, että innovaatiosta, innovaation pitää hyödyttää kaikkia henkilöitä liikenteen alalla, mutta toisaalta kaikkia vero, sosiaali, ja vastuullisuussääntöjä on myös yhdenmukaistettava, eli ei voi olla kahta eri toimintatapaa samanaikaisesti ja Tämä yhdenmukaistaminen on hyvin kiireellistä, erityisesti verotuksen, palkan, sosiaaliturvan, äitiyspäivärahojen, eläkkeiden, vakuutusten ja muiden osalta. Eli jos näitä asioita ei yhdenmukaisteta, kaikkien kuljettajien ja matkustajien suhteen, niin silloin emme pääse tilanteeseen, joka hyödyttäisi ihan kaikkia. Danke sehr, der nächste ist... Kiitos. Äh, sitten... Äh, Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy érzem magam ezen a tanácskozáson, mint amikor az... Kiitos puheenjohtaja. Minulla on hiukan sen kantainen tunne, että on tässä palattu ajassa taaksepäin, ollaan 50-luvulla. on. Me nojun 50-luvulla, jolloin rock'n'roll tuli Eurooppaan. Minä olen puhunut erittäin paljon taksikuljettajien kanssa ja tuntuu siltä, että kaikki tietävät kaikesta. Kaverit nauravat minulle, kun minä valitan. Puhun esimerkiksi taksipalvelun laadusta Brysselissä. Haluaisin antaa yhden esimerkin. Jos ajatellaan nyt 50-lukua, meillä oli 25 miljoonaa tuurimatkailijaa, jotka matkustivat ympäri maailman. Nyt luku on jo yli 100 miljoonaa matkailijaa. Ehkä pitäisi tajuta, että matkailu ja siihen liittyvät palvelut ovat räjähtäneet lukumääräisesti käsiin. Nimenomaan digitaalisen kehityksen ansiota, jos ei sitä oteta huomioon, niin ei pystytä sopeutumaan uuteen maailmaan. Pitää pohtia enemmän muutosten tarpeellisuutta esimerkiksi taksisektorilla. Ja, ja sitten Mihail Gala. Kiitos. Minun täytyy sanoa, että minä en itse koskaan ole vielä matkustanut Uberilla. Tulen Frankfurtista ja menen taksilla lentokentälle ja tiedän, miten vähän taksikuskille jää käteen kun hän maksaa kaiken, mitä hänen pitää veroja ynnä muita. Ja jos taksikuljettaja sanoo minulle, että on kollegoita, vaikka, he, vaikka heidän pitäisi ottaa säännönmukainen taksa, niin he antavatkin tällaisen könttäsumman, joka on halvempi. Ja silloin he aiheuttavat myös kilpailua taksinkuljettajien, sää, lainmukaisten taksinkuljettajien joukossa. Okei, taksi on kallista ja sen vuoksi Uberilla on markkinat. Ja eh, ne alueet, joissa ei ehkäpä ole niin hyvää eh, joukkoliikennettä, esimerkiksi suurkaupungeissa Euroopassa ei tarvitse omaa autoa, vaan voi käyttää joukkoliikennevälineitä, mutta monissa muissa paikoissa Uberilla on taatusti tärkeä rooli. Olen kuullut eh, esimerkiksi kollegoilta, jotka ovat ajaneet eh, Uberilla Johannesburgissa, jossa ei ole joukkoliikennettä ja jossa taksikuljettajat ovat eh, hyvin korruptoituneita ja silloin ihmiset käyttävät Uberia, jolla pääsee minne haluaa. Joten ehkäpä osissa Eurooppaa tilanne on myös tällainen. 90-luvulla kävin usein Prahassa ja, ja minulle sanottiin, että Prahassa ei saa ajaa yksin Prahassa. Ja enkä uskalla vielä tänä päivänäkään, vaikka en tiedä onko se totta. Eli monet ihmiset sanovat, että matkusta mieluummin Uberilla ja se on vielä kaiken lisäksi halvempaa. Eli jos on tarvetta, kuten kollega sanoi, niin meidän täytyy löytää ratkaisu, joka antaa takseille elinmahdollisuuden, mutta myös kaikki vakuutukset ja äh, asiat hoidetaan. Mutta se, että sanotaan ei, niin ei niinkään voi toimia. Sitten äh, Isabella. Grazie. voglio scomodare Kiitos oikein paljon. Tässä on nyt yksi kysymys. Tässä on kysyntä ja tarjonta olemassa, mutta säädöksessä pitäisi ottaa myös tiettyjä teknisiä kysymyksiä huomioon ja ne on ratkaistava. Eli miten löydetään tällainen tasapainon ratkaisu ja aivan ensiksi täytyy ajatella, että lainsäätäjien täytyy aja ja turvata yleinen etu. Se on kaikista tärkein asia ja tässä kohtaa, kohtaa kyse on toki ähm, turvallisuus ja palkkojen maksaminen. Mikä sit, mitkä sitten ovat kriteerit? minun mielestäni tässä on todella kyse järjestelmällisestä taloudellisesta toiminnasta, eli yrityksestä, ja yrityksen täytyy maksaa tietyt verot, palkkakustannukset, hallintokulut, sosiaalikulut ja muut. Ja näin ollen tätä, tilan, tätä tapausta täytyy kohdella samalla tavalla kuin muita vastaavia tapauksia. Ja jos nyt ajatellaan sellaisia alueita, joilla on vähemmän julkisia palveluita – joilla on tarvetta tällaiselle osittaiselle palvelulle, niin siellä täytyy löytää ratkaisu, sellainen ratkaisu, jossa kaikkia kohdalla, kohdellaan tasapuoleisesti. Ja Uberin täytyy tässä jakamistaloudessa myös noudattaa tiettyjä sääntöjä. Danke. Kiitos. Minä olen viimeisenä tässä puhujalistalla. Ai, etkö, en, etkö nähnyt sinua? No ole hyvä. No, estaba esperando, gracias presidente. Sí, yo quería... Kiitos puheenjohtaja, minä tässä odottelin pientä... Hasta ahora han estado sometidos kyllä ehkä tämä nyt on synnyttänyt paljon ideoita hyviä. Se on hyvä silloin, kun synnytään hyviä ideoita, mutta jos pitää ajatella hyvin säänneltyä paikallista liikennepalvelua, niin silloin se on hyvä. Mutta minä ymmärrän, että ainut hyvä asia tässä voisi olla se, että voi käyttää iPhonea tilata taksin. Ja minusta tämä historiallisesti on aika hyvä minun kaupungistani tai Maridista tai tässä Tämä tarkoittaa, että tämmöiset taksiyritykset ovat jo modernisoineet toimintaa, mutta minä haluaisin kysyä Uberin edustajalta ensinnäkin jokaisessa taksitoiminnassa, paljonko Uberille jää käteen, paljon, maksaa, maksaako se veroja, kuinka paljon ja minne, ja mitkä ovat ammatilliset suhteet kuljettajien Uberilla, mikä vastuu on Uberilla äh, ammattikuljettajien suhteen, onko, te, onko, heillä, onko heillä jonkinlaista korttia, jo korttia, ammattikorttia, ovatko ne laillisia. Öö, tässä on kyse nimenomaan kuljetuspalvelusta, tässä on kyse turvallisuudesta, joka on aivan välttämätön, ovatko he omistajakuljettajia vai ovatko he mm, palkalla, palkallisia. Miten Uber vastaa kaikkeen tämmöisiin, jos tulee joku rikkomus, jos tapahtuu joku laiton tapahtuma, mitä Uber silloin tekee, mitä Uber tekee näiden myös tietosuojakysymyksissä? Okei, okay, danke. Für mich. Kiitos eh, minulle. Eh, taksi eh, kuuluu lähiliikenteeseen. Minä käytän paljon taksia. Olen puhunut taksikuljettajien kanssa, jotka kertovat minulle, kuinka paljon he tienaavat. Ja tämä on hyvin hankalaa. Sen vuoksi sääntöjä täytyy noudattaa. On hintoja, jotka ovat jopa puolet halvempia Eli maksatteko te veroja, Koulutatteko te kuljettajia, maksatteko te vakuutuksia, tekevätkö kuljettajat kokeen, tutkitaanko autot äh, äh, säännöllisesti, takaatteko te vähimmäispalkan, entä sitten äh, voidaanko seurata, jos minua on huijattu vai ei. Esimerkiksi Hampurissa löydettiin taksikuljettaja, joka huijasi. Joten Kaikkia tällaisia asioita on ja sen vuoksi me haluamme selkeät säännöt, jotka koskevat kaikkea. Ja luonnollisesti on myös äh, velvoitus, äh, velvoite kuljettamiseen. Jos minä asun kaksi kilometriä lentokentältä, niin ei taksikuski saa ää, äh, voi minua kieltää, kulje, kieltäytyä kuole, kuljettamasta sanomalla, että odotan tässä tunnin ja ää, sitten tienaan vain vitosen. Mutta niin se nyt vain on. Eli toki tässä on kilpailua ja kaiken täytyy muuttua vain paremmaksi ja niin se varmaan käy. Joten äh, nyt sitten annan puheenvuoron ensin herra Perilolle, European Transport Federation. Olkaa hyvä. Merci, president. Kiitos puheenjohtaja. En puhu pitkään, ihan vain te jo teitte aika hyvin yhteenvedon tilanteesta. Samat säännöt kaikille lojaali kilpailu yritysten välillähän perustuu tähän, mutta ongelma piilee siinä, että Uber ei noudata näitä periaatteita. Ja jos me olemme valppaita, jos me emme ole valppaita, niin näitä periaatteita ei noudateta muillakaan sektoreille. Viidakon laki astuu voimaan. Tässä pitää tehdä valinta. Kyllä innovaatio oli kyllä uudelle teknologialle, mutta huomio, huomio, kuten kollega vieressäni sanoi hyvin aiheellisesti, totta kai pitää tehdä periaatteellinen ero jakamistalouden ja puhtaasti bisneksen välillä. Kummallakin on oma merkityksensä. Tässä on selvä ero. Pitää ryhtyä kaikkiin välttämättömiin toimenpiteisiin, jotta toimisimme siten, että olipa kyse minkä, mistä yrityksestä tahansa, Uberistä tai mistä muusta tahansa, että kaikki yritykset noudattavat olemassa olevia sääntöjä, lakia, ei pidä lähteä keksimään uutta. Mihin ongelmaan me törmäämme tänä päivänä on se, että Uberin strategia ei tarkoita sitä, että se ottaisi selvää olemassa olevista säännöistä, vaan se ö, vie väki, väkisin läpi omat sääntönsä. Ja sitten tulee joskus se päivä, että politiikka tai oikeus puuttuu peliin ja kieltää siltä jonkunlaisen liikenne- tai kuljetusmuotopaljelun. Tässä nyt on uutuuksien lumivyöry, jossa aina piilee laittomuus takana. Uber vastaa ihan liian yksinkertaisesti mutta minä voisin, anteeksi, minä voisin esittää yksinkertaisen kysymyksen. Onko Uber valmis noudattamaan niitä sääntöjä, joita muut kuljetusyritykset noudattavat? Minä odotan nyt Uberin vastausta, mutta tiedän jo melkein etukäteen, että vastaus on ei, ei se noudata ja sen takia pitää lyhtyä jämerin toimenpiteisiin. Danke sehr, jetzt Michael Nielsen. Kiitos, Jäsen Mikael Nielsen. Try to respond to as many... Kiitos. Yritän vastata mahdollisimman monille. vandekam lähti pois. Hän puhui tästä äh, kuljetuspalveluista. Sitten Herzog, te sanoitte, että tämä on hyvä asia ja äh, pätevä käsite tai pätevä keksintö. Olen samaa mieltä, mutta sen pitäisi kuitenkin noudattaa sääntöjä ja näin se ei tee ja tähän meidän täytyy reagoida. Kuulosti siis siltä, että olisimme oikeussalissa. No niinhän tässä olemmekin. Periaatteessa mediassa ja poliitikkojen keskuudessa ympäri maailman näyttää siltä, että raha puhuu ja ratkaisee. Miljoonat, sadat miljoonat eh, eurot, joita Uber on saanut, on käytetty moniin tiedotuskampanjoihin sen varmistamiseksi, että ihmiset ovat heidän puolellaan. Ja nyt sitten sanottiin, että tarve muutokselle on valtava. No totta kai on. Totta kai maailma muuttuu ja asioita on tehtävä paremmin. Kysyitte myös, että onko asiakkaita eri ryhmiä. Ei, kyse on samoista asiakkaista. Kyse on esimerkiksi invakuljetuksista, joita Uber ei todellakaan hoida. Ei, heille ei ole olemassa tiettyjä bussi- tai junapalveluita tai, tai lapset lasten koulukuljetukset. Uber ei hoida sellaisia, vaan julkiset taksit hoitavat. Eli kyse on tietyllä tavalla kuljetuspalveluista myös Uberin kohdalla. Ja sitä pitäisi säännellä samalla tavalla kuin muita voittoa tavoitteleviä yrittäjiä. Ja ruotsalainen kollega puhui tilanteesta, josta en ole kuullut vuosiin. Tämä oli hyvin mielenkiintoista. No, on ihan selvää, että Uber ei ole millään tavalla vastuussa siitä, mitä se tekee. Kaikki äh, perustuu ehtoihin, jotka Uberin verkkosivuilla ilmoitetaan, ja jos niitä ei lue, niin sitten ei tiedä. Mutta siellä siis lukee, että Uber äh, luopuu kaikesta vastuusta tai pidättäytyy kaikesta vastuusta. Ja sitten Portugalista. Minä sanoin, minä sanoin, että kaikki olemme saaneet huonoa taksipalvelua. Ja minäkin olen joskus seisonut lentokentällä taksijonossa ja ihmetellyt, onko tämä oikeasti totta. Ei, tä, tä, se ei ole mikään hyvä asia, eikä siihen voida suostua. Siksi pitäisikin nostaa sitä laatutasoa. Keskitytään siihen. Meidän täytyy varmistaa se, että laatu paranee jatkuvasti ja Portugalissa on jo olemassa tietty taksisovellus, jota jo nyt ja sieltä näkee muun muassa hinnat. Ja minulla on paljon erilaisia sovelluksia kännykässäni ja ensi vuonna tulee lisää, mutta eh, sinne ei tule Uberia. Niin. Entä voitteko vastata tähän ammattiyhdistysliikekysymykseen? Kysyin ammattiyhdistysliikkeistä. I, I, I... Kyllä, kyllä oli täällä listallani myös. Niin, ammattiyhdistykset. Meille taksioperaattorit nyt toimivat näiden lakien ulkopuolella – Tämä, näin ei kuitenkaan ihan kaikkialla ole. Totta kai me nyt maksamme tietyt palkat tiettyjen työehtosopimusten mukaisesti. Me noudatamme niitä. Ja tämä on aivan itsestään selvää. Jos noudattaa lakeja, niin silloin toimii juuri niiden sääntöjen mukaan. Ja me teemme työmarkkinaosapuolten välillä yhteistyötä ja katsomme, että työolot ovat mahdollisimman hyvät. Mark McKinnon. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos eh, puheenjohtaja. Kiitokset eh, valiokunnan jäsenen näistä mielenkiintoisista kysymyksistä. Puheenjohtaja, en tiedä kuinka paljon aikaa minulla on. Eh, maksimissaan viisi minuuttia. En lähde vastaamaan yksittäisille jäsenille, vaikkakin näitte, että kuumeisesti tässä kirjoitin muistiin asioita. Mutta uskoakseni olen ottanut tässä esiin kaikki kysymykset ja jos en vastannut johonkin tiettyyn asiaan, niin kysykää uudelleen. Olen ilahtunut siitä, että Euroopan parlamentti äh, on kutsunut äh, ja valiokunta on kutsunut meidät puhumaan itse sen sijaan, että luotettaisiin vain medioiden kertomuksiin. Tämä on kunnia ja arvostamme tätä ja tulemme aina uudestaan, jos te tarvitsette tai haluatte meidän puhuvan. Olen iloinen siitä, että kysymys ei ole siitä, että mikäli Uber, vaan kuinka Uber palvelee. Ja tässä ei ole kysymys vain Uberista. Tässä on kysymys kaikista start-up tech-yrityksistä, jotka yrittävät uudistaa bisnestä. Eli Eh, esimerkiksi Airbnb ja muuta, eh, teillä on BlaBlaCar ja kaikkia muitakin täällä Euroopassa. Eli siis kysymys on siitä, millä tavalla uuden olemassa olevia lainsäädäntöpuitteistoa, esimerkiksi eh, kaupunki, liikenne, asetus ei esimerkiksi sovellu tähän, joten me kaikki varmastikin arvostaisimme sitä, että meillä olisi poliittista johtajuutta siinä, kuinka mon, uuden aikaistamme näitä sääntöjä niin, että ne sopisivat myös digitaaliseen nykyaikaan. Me emme ole äh, tuomioistuimessa, mutta äh, mikäli teillä, te kutsutte tänne ihmisiä, äh, niin silloin minusta olisi hyvä, että täällä myös esittäisiin esitettäisiin todisteita siitä, mitä sanotaan, koska täällä nyt on puhuttu ihan sisällöllisesti vääriä asioita. No, täällä oli seitsemän kahdeksan eri aihetta. Eli mikä tämä on? Herra Kuun esimerkiksi kysyi, oletteko te tällainen startup vai äh, jakamisteollisuus vai mikä tahansa. Me emme ole koskaan puhuneet tästä termistä äh, jakamistalous. Komissio käytti äh, yhteistyötaloudesta. Oli tämä nyt sitten mikä tahansa jalusta. Infrastruktuuri on olemassa, telekommunikaatio-operaattorit ja muut. Uber on kasvava ryhmä nuoria ohjelma yrittäjiä. Eli siis ei tämä ole kuljetusyritys. No, vuoden 2016 mennessä tuomioistuin tulee kertomaan, Euroopan yhteisön tuomioistuin tulee antamaan päätöksensä siitä, onko tämä liikenne, kuljetus, hybridi, vai IT-yritys, mutta ei tämän pitäisi kuitenkaan hidastaa lainsäädännön muuttamista. No lisenssistä. Meillä on kaksi Uberia. Meillä on äh, lisenssoidut äh, täyspäiväiset kuskit äh, ja esimerkiksi meillä on 25 000 kuskia Lontoossa, jotka elävät tällä alueella on myös 26 000 pimeää kuskia. Eli siis jos teillä on tällainen järjestelmä teidän maassanne, I, 90 000 on yksityisautoa. No siis minä en voi puhua muiden puolesta, minä puhun vain Uberin puolesta. Mutta siis tämä on kuljettajien, äh, tämä on sekä kuljettajien että, että asiakkaiden puolesta. Eli 50 000 ihmistä käyttävät tätä päivittäin, ja ettäkö se kiellettäisiin. Ja mitä tulee sitten äh, lisenssisäännöistä, meillä on VTC-järjestelmä Ranskassa, kuten mä täällä ranskalaiset edustajat sanoivat. Mutta pitääkö pyytää ihmisiä opiskelemaan 250 tuntia, jotta he voivat olla kuljettajia, koska esimerkiksi kevyt lentokoneella saa lentää 25 tunnin jälkeen? Eli jokainen Uber-matka on täysin vakuutettu. On sitten kysymys tästä Uber-popista, eli tästä ähm, kimppakyytijärjestelmästä – jos kuljettajan vakuutus ei korvaa tai kata koko onnettomuutta, toivon mukaan onnettomuuksia ei tule, mutta siis meillä on niin paljon kuljetuksia, että varmasti onnettomuuksia tapahtuu. Mutta siis Uberilla on myös yleinen vakuutus, joka tulee kuljettajan vakuutuksen päälle. Eli oli sitten Ranskassa, Belgiassa tai Isossa Britanniassa, niin silloin kuljettajalla täytyy olla tämä kaupallinen vakuutus. Ja sitten taas verotuksesta. Jotkut suuret eh, teknologiayritykset, 80 prosenttia sitä, eh, mitä eh, tämä kuljettaja tienaa, menee hänelle. Ja se, se on ihan sopimuksellinen velvoite. Ja kuten esimerkiksi hallitus Ranskassa on todennut, Uber-kuljettajat ovat yksityisyrittäjiä, ihan kuten taksikuljettajat melkein kaikissa maissa. Eli jos te ette halua, että taksikuskit saavat olla yksityisyrittäjiä, niin jos on yksityisyrittäjä, niin silloinhan täytyy itse maksaa omat kustannuksensa. Mutta jos tämä haluaa kieltää, niin silloin täytyy kieltää kaikki muukin. Mitä tulee yritysveroon, se on tämä hankaluus. Uber tänä päivänä ei tee voittoa yrityksenä, toivottavasti jonain päivänä kyllä. Me toimimme täysin Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti. Meidän päämajamme on Alankomaissa. Jos sääntöjä muutetaan, me noudatamme niitä tulevaisuudessa myös. Eli nämä syytökset olivat epäreiluja. Mitä tulee sitten vielä äh, julkiseen äh, joukkoliikenteeseen? Joukkoliikenne Uber pitää itseänsä täydentävänä. 50 prosenttia Uberin matkoista ovat vain yksisuuntaisia. Eli nämä ihmiset käyttävät julkista, äh, julkisia kulkuneuvoja toiseen suuntaan. Ja esimerkiksi Pariisissa Uber-matkat alkavat usein kahden parinsadan metrin päästä metropysäkeistä tai asemista esimerkiksi Suomessa Merekyllönen, joka on ollut ennen liikenneministeri, toki täytyy antaa ihmisille mahdollisuus. Esimerkiksi Helsingissä tavoitteena vuoteen 2025 on, että siellä ei olisi enää yksityisiä henkilöautoja. Eli ihmisille täytyy antaa mahdollisuuksia. Pyörä, taksi, julkinen liikenne ja muut palvelut. Joten oli miten oli, niin nimenomaan tämä säätelypuitteista on se, jonka pitäisi kannustaa ihmisiä jättämään autot kotiin, ja se on Uberin tavoite. Eli se kilpailee muiden taksien kanssa, mutta tukee niitä ihmisiä, jotka eivät halua omaa autoa. Kiitos ja ennen kuin me lopetamme, niin komissio saa vielä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon to... Kiitos puheenjohtaja, hyvää iltapäivää kaikille. Ja näin ennen joulua, niin aivan puheenvuoron aluksi haluaisin kertoa jotain positiivista, nimittäin Euroopan komissio pitää jakamistaloutena suurena mahdollisuutena EUlle erityisesti liikenteen alalla, jossa tällaisia uusia liikkuvuuden muotoja ollaan luomassa ja mikä antaa uusia mahdollisuuksia eh, matkustajille. Myöskin voidaan parantaa palveluiden laatua ja lisäksi hinnat laskevat ja jakamistalous erityisesti liikenteen alalla voi tuoda paljon mahdollisuuksia ja innovoida ja myös tuoda uusia työpaikkoja. Eli tietysti näillä uusilla operaattoreilla, toimijoilla pitäisi olla kaikki mahdollisuudet päästä markkinoille ja toimia yhdenvertaisesti muiden toimijoiden kanssa, ja tämä on komission mielestä jäsenvaltioiden tehtävän. Ei mitään perusteettomia rajoituksia saisi näille toimijoille asettaa. Ja tietysti tämä uusi tilanne on luonut hieman jännitteitäkin joissain jäsenvaltioissa – kansalliset viranomaiset ja perinteiset palvelut katsovat, että Uber ei noudata tiettyjä sääntöjä, jotka liittyvät muun muassa ammattiin pääsyyn. Ja tähän liittyy tietysti hyvin monia kysymyksiä vakuutuksen, verotuksen ja työllisyyden alalla. Ja kysymys kuuluukin, että mitä komissio tällä hetkellä tekee No, hyvin varovaisesti sanoisin aivan ensiksi, että me olemme vasta tällaisessa oppimisvaiheessa, Eli me emme vielä ole täysin päättäneet komission kantaa tähän, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että ensinnäkin filosofisesti eh, tässä on kaksi hyvin tärkeää kohtaa, jotka on muistettava. Ensinnäkin me katsomme, että Euroopan unionin pitäisi pyrkiä edistämään tällaisia uusia palvelumuotoja niin, että ne löytävät paikkansa markkinoilta. Ja on myös tärkeää, että Euroopan unioni voi varmistaa tasavertaiset kilpailuolosuhteet. Nämä ovat ne kaksi kohtaa. Me olemme käynnistäneet tutkimuksen jotta me voisimme tuntea markkinat ja lainsäädännön paremmin kaikissa 28 jäsenvaltiossa. Tämä tutkimus ei johda mihinkään säädökseen. Tämä on tavallaan erään Tämä ei ole siis mikään vaikutusten arviointi, vaan tässä pyritään saamaan selkeä kuva markkinoista eri jäsenvaltioissa. Ja olen kuullut, että joissakin puheenvuoroissa sanottiin, että pitäisi yhdenmukaistaa ammattiin pääsyä koskevat säännöt, jotta toimintaolosuhteet olisivat tasavertaiset. Komissio ottaa tämän huomioon sisämarkkinastrategiassa. Se hyväksyttiin 28. lokakuuta komissiossa. Ja komission strategian mukaan komissio pyrkii eh, tarkastelemaan ja ohjailemaan tätä uutta toimintaa koskevaa lainsäädäntöä. Tämä liittyy esimerkiksi palveludirektiiviin tai sähköisten palvelujen direktiiviin, palvelujen tarjoamiseen, sijoittautumisvapauteen ja muihin, ja näihin, näitä koskevat testeet on poistettava. Tämä liittyy, tähän liittyy myös mahdollinen uusi säädös, jos huomataan, tässä prosessissa, että lainsäädännössä on puutteita. Kiitos. Ja, vielen dank. glaube, das war... Kiitokset. Tämä oli mielenkiintoinen keskustelu, mielenkiintoisia kantoja ja uskon, että tämä keskustelu jatkuu. Mutta luonnollisesti voi tehdä yhteenvetona sen, että me haluamme oikeudenmukaista, reilua kilpailua, ei epäreilua. Me kannatamme kuitenkin myös innovaatiota. Kukaan ei äh, halua kieltää innovaatiota, mutta perusedellytysten täytyy olla yhtäläiset, joten tämä on todella mielenkiintoinen keskustelu. Komissio sanoi, että teillä ei ole vielä kantaa, mutta luonnollisesti meidän täytyy varmistaa se koko Euroopan laajuisesti, koska täytyyhän hoitaa myös rajat ylittävä liikenne. Ja jos se on yhdessä kaupungissa sallittu, toisessa ei, niin ei se kyllä Eurooppa ainakaan eteenpäin vie. Joten me tarvitsemme yhtäläisyyttä. Mutta keskustelu taatusti jatkuu. Kiitän luonnollisesti kaikkia puhujia, jotka olivat täällä tänään. Kiitokset teidän puheenvuoroistanne ja luonnollisesti keskustelukumppaneita kiitän myös. Ja nyt siirrymme kohtaan kuusi, vastuuvapaus 2014 Euroopan unionin yleinen talousarvio.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 Wir sind ein bisschen in Zeitdruck, deshalb... Meillä on hieman tässä aikapaineita. Haluaisin tässä jatkaa. Seuraava esityslistan kohta siihen on kaksi esittelijää, Massimilana Salini komission yleinen talousarvio ja sitten Ines Ajala Sender. Äh, anna Massimiliano Salinille ensin puheenvuoron. Grazie. Kiitos. Pahoittelen, mutta Tämä oma lausuntoni saattaa olla vähän vähemmän kiinnostava kuin edellinen keskustelu, keskustelu ja nyt aionkin sitten keskittyä pääkohtiin ja puhua lyhyesti. Vuoden 2014 talousarviossa yhteensä noin kolme miljardia maksusitoumusmäärärahoja ja vähän reilu miljardi euroa maksumäärärahoja. Ja sitten sitten liikennealalle. Tässä on mukana verkkojen Euroopan välinen liikenneturvallisuus, matkustajien oikeudet ja liikenteen alan erillisvirastot, niin se on noin 90 per prosenttia maksu sitoumusmäärärahoista ja sitten vähemmän maksumäärärahoista. Tässä on mukana myöskin C-sarja Shift Drill, 8,2 prosenttia prosenttia maksusitoumuksia, noin 6 prosenttia maksumäärärahoja. Ja nyt, jotta sitten voisin tämän käydä hyvin lyhyesti läpi, niin esimerkiksi täytäntöönpanoaste on ollut todella hyvä liikennepolitiikan alalla. Maksusitoumusmäärärahojen osalta 98,2 prosenttia, maksumäärärahojen puolella 95,2 prosenttia, mutta valitettavasti huononnusta on tapahtunut virhetason puolella liikennealalla ja nyt arvioitu virhetaso oli 5,6 prosenttia ja tämä johtuu pitkälti siitä, että on pitänyt korvata tukeen oikeuttamattomia menoja ja siksi nyt tässä lausunnossa todetaankin, että komission on tehtävä enemmän ennakkotarkastuksia, jotta virhetasoa saataisiin laskettua. Sitten lausuntoluonnoksen kohdassa neljä. Valitettavasti vuonna 2014 verkkojen Euroopan välineen liikennettä koskevissa asioissa oli vielä puutteita. Nimenomaan varo-rahosta oli puutetta ja, ja me halusimme kuitenkin ottaa verkkojen Eurooppa-välineen tähän mukaan, vaikka sitä asiasta vastaavassa eh, valiokunnassa mietinnössä käsitellään enemmänkin, koska tässä verkkojen Eurooppa-välinen investoinnit ovat merkinnät. Kyseinen väline toimii hyvin, kuten kaikki tiedämme, mutta on harmillista huomata, että kaikissa eh, talousarvioissa on aina paljon hienoja, erinomaisia hankkeita, jotka sitten eivät kuitenkaan saa rahoitusta. Ja kuitenkin pitää huomioida tuo toimielinten välisen sopimuksen 17 kohta, jossa puhutaan 10 prosentin joustosta verkkojen Euroopan välinen määrärahojen lisäämisessä. Sitten tietty tietokannat, niistäkin puhutaan tässä jotta saadaan tietoa siitä, miten eri hankkeet edistyvät eri jäsenvaltioissa, miten yhteisrahoitetaan näitä hankkeita unionin varoilla nimenomaan. Kaksi hyvin tärkeää tietokantaa on tässä olemassa, esimerkiksi rahoituksen avoimuutta koskeva järjestelmä sekä INEA-tietokanta ja Kordis-tietokanta. Olisi hyvä, jos kaikki saataisiin yhteen tietokantaan. Näin avoimuus ja varojen käytön valvonta olisi paljon helpompaa. Lisäksi mainitaan Shift to Rail-yhteisyrityksen perustaminen ja puhutaan myöskin matkailupolitiikasta. Maksusitoumusmäärärahoja 11 miljardia vähän päälle ja maksumäärärahoja 6,8 miljoonaa, miljardia, miljoonaa euroa suurin piirtein. Ja nyt sitten ehdotetaan kuitenkin lopuksi, että parlamentti myöntää komissiolle vapauden tässä asiassa. Kiitos. Danke sehr, vor allen Dingen auch für die Kür Kiitos äh, tästä lyhy- lyhy- lyhyydestä nyt Ines Ajalan. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin sanoa, että ensimmäistä kertaa puhumme vastuuvapaudesta tilintarkastustuomioistuimen kanssa, koska ei ole tarvinnut tehdä minkäänlaista lausuntoa näistä virastoista sen enempää sen takia. On, tässä on kyse lausunnoista plus sesarista. Minä uskon, että tämä on ihan hyvä asia. Ensimmäistä kertaa me pystymme antamaan vastuuvapauden tälle Shift to Rail, josta komissiokin puhui. Kyllä se on synnyttänyt pienen ongelman, jos kuitenkin kesäkuussa 2014 päästiin sopuun, niin voidaan antaa vastuuvapaus ikään kuin se olisi autonominen yritys. Eli ensi vuonna sitten näemme todella, miten se lähtee liikkeelle. Sitten meillä on ilmaliikenteen äh, lentoturvallisuusvirasto AESA e olisi erittäin tärkeää ja keskeistä. Voisimme ratkaista tämän myöskin rautatiepaketin yhteydestä. Meillä on optiona uudistaa tämä juridinen perusta päästä sopuun äh, maisten kanssa, mikä olisi päämaja ja mikä olisi alkuperämaa ja on puhuttu Saksasta. Meillä on 15 vuotta kulunut ja olemme siirtäneet rakennusta, eli tämä lentoturvallisuusvirasto ei ole pääs, ei oikein ymmärrä, miksi ei ole päästy sopuun Saksan kanssa päämajapaikasta. paikasta ja t- ehkä vuonna 2011 oli samanlainen tilanne, kun puhuttiin eläkevirastosta, mutta herra Kramer, kyllä teidän varmaan pitäisi tietää tämä, kuinka tässä on nyt muuttunut tilanne. Lentoturvallisuusvirasto voisi olla väliaikaisesti, toimia väliaikaisesti siellä meillä voisi olla sopimus siitä, mutta jos meiltä puuttuu tämä sopimus Saksan hallituksen kanssa, mutta toivon, että sitten kun puhutaan ilmailupaketista, puhutaan AESAsta, eli voisimme parlamentissa myös ottaa tämän esille ja että Saksan hallitus vihdoinkin voisi allekirjoittaa tämän sopimuksen, sopimuksen päämajan paikasta. Mehän olemme vaatineet aika, meillä on ollut aika paljon haasteita me ja antaneet lisää vastuuta virastoille henkilöstön määrässäkin. Tämä päämaja e AESAlle on erittäin tärkeää. Toivottavasti hallitus kirjoittaa tästä, allekirjoittaa sopimuksen. Sitten puhumme meriturvallisuusvirastosta. Joissakin tapauksissa on myös kyse näistä järkyttävistä kuolemantapauksista Välimerellä. Me, se on pystynyt auttamaan meitä, mutta tässä on kuitenkin vähäis, muutamia vähäisempiä ongelmia. Avoimuuden suhteen on äh, puhuttu yhä enemmän eurooppalaisten toimijoiden kanssa, että voitaisiin julkaista äh, korkeiden virkojen äh, los problemas o conflictos de interés, así que sería bueno CVstä ja että tässä ei olisi eturistiriitoja näiden korkeiden virkojen täyttämisessä. Mm, kun budjetin valvontavaliokunta seuraa tarkasti virastojen virkojen täyttämisestä ja on totta, että on selitetty ihan selkeästi joissakin tapauksissa pitäisi päästä jonkunlaiseen muotoiluun siitä, miten komissio kommunikoi siitä esimerkiksi ensi vuonna, mikä, mikä on tulevan vuoden budjetti. Mutta tässä tapauksessa, kun on kyse EMSasta, meritulaisuusvirastosta, on ollut ongelma standby-alusten ohjelmoinnissa – ja myöskin joistakin vararikkotapauksista on syntynyt ongelmia. Kuka, on, kuka tässä hoitaa rankaisutoimenpiteet, onko se komissio, onko se tilintarkastusvirasto, joka äh, haluaa myös identifioida ongelmat ja tässä on myös kyse jonkinlaista harmaasta alueesta, kun, kun puhutaan sopimuksen alaisista, sopimuksen sopimuksen mukaisesti toimivista yrityksistä. Rautatiepaketista tulee, tulevat velvollisuudet ja tehtävät kasamaan huomattavasti virastolle. Joitakin riitakysymyksiäkin on, pyritään ratkaisemaan, selittää meille, miten tämä etenee. Henkilöstön palkkaaminen ja värvääminen, siinä on myös ilmennyt ongelmia, jotta meillä olisi riittävän kokenutta henkilöstöä. Ja tässäkin on eturistiriita-ongelma tullut esille. Ei meillä ole, meillä on kuitenkin jonkun verran epäilyksiä, mutta meidän täytyy myös perustella toiminta, miten, miten saamme hyvin ammattillisesti koulutettua henkilöstöä, värvättyä, kokenutta ammatillista henkilöstöä meidän täytyy tietää, mistä he tulevat, täytyy harjoittaa hyvää avointa politiikkaa, silloin meillä olisi vähemmän ongelmia. Ja Caesarista vielä lopuksi. Ei siinä ole sen suurempia ongelmia. Mm, on, on ollut parannusta rahoituksellisissa olosuhteissa Ainut, mitä tässä toivotaan, on se, että olisi päästy yli sen vaikean vaiheen yli, joka syntyi hankkeen johtamisessa. Ehkä komissio voisi selittää meille, millä tavalla sitä aiotaan viedä eteenpäin, koska vaikuttaa kuitenkin siltä, että ongelmat on kaiken kaikkiaan ratkaistu hyvin mutta tilintarkastustuomioistuin on kuitenkin identifioinut joitakin pienempiä ongelmia, mutta yleisesti ottaen kaikki on hyvin. Danke sehr. Jetzt Wim van der Kamp. Wim van der Kamp. Äh, kiitos. Ymmärrän, että meillä on tässä aika paineita, joten mahdollisimman lyhykäisesti puhun. Mitä tulee EPP-ryhmään, me emme niinkään halua puhua luvuista, vaan teoista. Luvut äh, kuuluvat eh, budjetin valvontavaliokunnalle. Meidän liikennevaliokuntana täytyy katsoa, millä tavalla eri virastot ovat toimineet, mitä ne ovat tehneet. Kolme virastoa. Cesar ensimmäisellä paikalla. Kolme kysymystä. Yksi. Miten deployment manager hoidetaan, siis kun on tämä hallintojohtaja ja sitten deployment managers, miten ne jaetaan. Kaksi, mitkä ovat eh, seuraukset eh, Esirille, koska enemmän rahaa, Esirin kautta tulee enemmän rahaa, joka täytyy uudelleen ohjelmoida. Ja sitten Cesarin tavallaan laajentuminen eri alueille, miten, mikä on tilanne siinä. Sitten EASA. Yleisesti ottaen olemme hyvin tyytyväisiä siitä, mitä EASassa tapahtuu, mutta meille on nyt kerrottu, että sillä tarvittaisiin hyvin mm, kipeästi lisää henkilökuntaa. Eli eh, heidän tehtävänsä ovat lisääntyneet ja siihen ei välttämättä eh, henkilökunta riitä. Ja sitten erä. Meitä kiinnostaa hyvin paljon, miten paljon kilometrejä tähän on tullut eh, mukaan 2014. Eli siis kysymys on siitä, miten nämä virastot ovat, mitä ne ovat tehneet, miten ne ovat toimineet. Kiitos. Robert Zille. Dominique Riquet. Dominique Riquet. Monsieur le Président, <clears throat> je voulais euh, juste faire... Kiitos puheenjohtaja. Kaksi kommenttia ensimmäisen yle, budjetin yleisesittelijä sen otti ja myös virastojen esittelijä otti sen, että 18 kuukautta sen jälkeen, kun tämä Shift to Rail luotiin, se ei vieläkään ole toimintakunnossa. Se on ihan järkyttävää. Kollega Salinihan siitä jo kommentoi. Ei, ei ole mitään mietintöä virastoista. Meidän täytyy nyt tajut, ymmärtää, mikä on se syy, että shiftereille ei toimi. Onko se niin monimutkainen järjestelmä? Kyllä, tämä ongelma vaatii sen, että vedotaan komissioon. Se ei ole vielä toimintakunnossa, mutta tuleeko se toimimaan edes lähikuukausina? Toinen kommentti on yleisluontoisempi, jota korostettiin virastojen yhteydessä yhteensopivuus ja pitää jatkuvasti lisätä virastojen toimintakenttää joka vuosi. Se on aika kinkkinen ongelma, mitä tulee EASAan, se on vieläkin monimutkaisempaa, jos ajatellaan 70 prosenttia on, ei ole edes Euroopan EUn budjetista, sen takia me ei anneta edes resursseja toimia näille virastoille viimeinen asia, jota tässä budjetin yleisesittelyssä tuli, että onko matkailu EUn toimivaltuuksiin kuuluvaa, ja se on tämän valiokunnan toimivaltuuksiin kuuluvaa. Meillä on ollut mietintöjä matkailusta, mutta matkailun tärkeys taloudessa pitäisi tajuta 7-8 prosenttia eurooppalaisten BKTstä, 11 miljoonaa euroa budjetissa. Nämä ovat vain tämmöisiä valmistelevia toimenpiteitä. Vuosia, vuosia on jo verrat, vedottu komissioon, jotta että se kiinnittäisi enemmän huomiota matkailuun, mutta sekin on jäänyt ihan lapsipuolen asemaan. 7,8 prosenttia EUn BKTstä, sehän kuuluu suoraan meidän vastuualueeseemme perussopimuksessa. Kyllä, sitä pitää korostaa ehkä vieläkin enemmän, kun puhutaan EUn budjetista. Danke sehr und jetzt Jose Ignacio Fari. Kiitos. Sitten Jose Ignacio. Obrigado, <clears throat> gostaria Kiitos, puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin onnitella valmistelijaa näistä neljästä lausunnosta. Kiitos Aijala Senderille tästä erinomaisesta työstä. En voi nyt käsitellä kaikkia lausuntoja erikseen, vaan puhun kaikista samalla kertaa et nämä lausuntoluonnokset siis käsittelen yhdessä, mutta puhun EMSasta vähän enemmän kuin noista muista, koska sen tunnen kaikista parhaiten, siis AESMstä. No miksi sitten tunnen meriturvallisuusviraston parhaiten? Olen käynyt siellä paikan päällä. Sen on tarkoitus ähm, varmistaa meriliikenteen turvallisuus, alusten turvallisuus ja niin edelleen, mutta lisäksi, miten nyt voisin tämän esittää, se antaa Euroopan komissiolle ja EUlle tietoa, jonka perusteella voidaan sitten tätä alaa valvoa. Ja nämä neljä virastoa, kaikki nämä neljä virastoa ovat hyvin tärkeitä Euroopan unionille. Ja halusinkin sanoa, että Aesasta, Aesan, Aesaa lukuun ottamatta, niin kaikissa muissa näissä on ollut hyvä tilanne. Aisalla on ollut joitakin työllistämiseen liittyviä kysymyksiä ja prosesseja, mutta tuen näitä ja todella tuen myös ajalla Senderiä. Mutta tämä tilanne on hieman ristiriidassa sen suhteen, että virastojen, erityisesti AESMn roolia pitäisi vahvistaa, jotta voitaisiin estää tällaiset tragediat vaikkapa Välimerellä. Ja näin ollen siis budjetti ei vastaa tarpe, tarvetta ja tarpeita. Eli rahaa on liian vähän budjetissa ja se on hyvin huolestuttava asia. Mutta siitä huolimatta olen tyytyväinen siihen, että ollaan voitu antaa suurin piirtein myönteinen lausunto tilinpidosta tuossa virastossa. Ja AESM ja muut virastot ovat toimineet niin, että suosittelen, että parlamentti antaa vastuuvapauden vuodelta 2014. Kiitos. Danke sehr. Karim. Kiitokset, Karima. Eli. Merci, monsieur président. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Totta kai on selvää viime vuonna meidän valiokuntamme hyväksyi useampia lausuntoja ja tuolloin pyydettiin, että komissio antaisi olemassa olevaa tietoa liikennehankkeista, jota EU-yhteisrahoittaa – koheesiorahastosta ja aluekehitysrahastosta, ei ainoastaan vaan näistä Eurooppa, verkkojen Eurooppa-taiteen verkoista tai myös erilaista matkailuhankkeista, eri budjetin kohdista. Mutta mikä on tämän päivän tilanne? Missä mennään nyt? Ensimmäinen kysymys. Toinen kysymys EMSasta komissioltahan pyydettiin, että onko, onko edistytty näissä eturistiriidoissa, avoimuudessa. Haluaisin tietää myös siitä, mikä on tämän hetken tilanne. Danke sehr, jetzt ist Van Wey. Köszönöm szépen, elnök úr. Én eh, Szalini képviselő úr eh, SND-s shadowja vagyok, és... Kiitos puheenjohtaja. Minä Totta kai me voisimme tehdä tarkistusehdotuksia. Muutama kommentti kuitenkin. ...2014 tilintarkastustuomioistuimesta, onko se vähän jäsenneltympää. Puhutaan muodosta liikkuvuudesta, liikennekomiteasta pitäisi parantaa, pitäisi parantaa työllisyyttä. Sehän kaikki oli tarkoitettu vuodelle 2014. Rahoitusvälineet, liikenneverkot, ne on rajattu 27 miljardiin euroon. Mutta on kulutettu paljon vähemmän – haluttiin innovaatiota ajatellen horisonttia 2020. Kyllä tämä pitäisi tulla vähän järkevämmin esitellyksi. Kohdassa innovaatio tilintarkastustuomioistuin on todennut virheitä. Siellä on useita kappaleita, joissa sanotaan ihan yksinkertaisesti, että suhteessa kaikkiin ohjelmiin 5 0,10 prosenttia oli virhemarginaali. Mutta tästä ei ole mitään selkeää täsmän, täsmällistä esitystä. Onko virheitä, onko virheitä tehty sillä rahalla, joka oli suunnattu liikennesektorin innovaatioihin? Meillä ei ole suorissa maksuissa minkäänlaisia liikennehankkeita vuodelta 2014 mikä verkkojen Euroopan mekanismi, sekin on jo saatu johonkin päätökseen. Toiset käytettävissä olivat instrumentit eivät ole kuitenkaan olleet tehokkaita, ole käytetty 2014 kaikkia, eli kulutettu kaikkia rahaa vuonna 2014. Osoitettu, että tuota rahaa olisi voitu käyttää, mutta ei ollut keinoja käyttää niitä. Budjetissa on pyritty välttämään tämä, kun siirryttiin seuraavalle vuodelle. Matkailusta sitten minä olen hyvin valpas sen suhteen. Useita resurssialueita on pystytty rajaamaan, mutta ne ovat olleet aika laihoja. Vuoden 2014 muutetussa budjettiversiossa 11 miljoonaa ja risat matkailulle – euró kifizetési előirányzatok formájában. Ja 6 miljoonaa maksusitoumuksiin. Mutta tämä summa ei kuitenkaan riitä, kun me huomioimme myös sen, mikä rooli matkailulla on 28 kansantaloudessa Euroopan unionissa. Ja olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että tätä summaa täytyy ehdottomasti nostaa. Olen myös samaa mieltä siitä, että meidän tulisi pyytää komissiota äh, laatimaan tutkimus siitä, minkälainen vaikutus äh, näillä rahoilla tulevaisuudessa voisi olla. Minua rauhoittaisi kovasti, mikäli komissio voisi äh, jatkuvasti nostaa näitä matkailuun tarkoitettuja varoja ja pilottiprojekteista tehtäisiin pysyviä. Komission. Kiitos ja nyt sitten annan komissiolle puheenvuoron. Thank you very much. Um, I will try... Kiitos oikein paljon. Pyrin nyt kattamaan kaikki alueet tässä ja ensin kiittäisin liikenne- ja matkailuvaliokuntaa jatkuvasta tuessa Ensinnäkin virhetasosta EUn kilpailumenoluokassa. Tämä ei koske pelkästään liikennettä. Kyse virhetaso johtuu erityisesti tutkimusalan oh- liitännäisohjelmista ja siellä säännöt ovat hyvin monimutkaiset. Ja Kuitenkin komissio todella tunnustaa sen, että virhetasoa pitäisi saada alemmas ja näin ollen me jatkamme hyvin tiukkaa jälkikäteisarviointia, mutta samanaikaisesti haluamme antaa ohjeita tuensaajille, jotta sitten rahoitushakemuksissa olisi mahdollisimman vähän virheitä ja virhetaso laskisi. Mutta kuten sanoin, pyhymme todella monimutkaisista ohjelmista, kuten FP7. Mutta jatkamme tätä työtä. Sitten eri virastoista. Ensinnäkin avoimuudesta ja eturistiriidoista ja niihin suhtautumisesta. Komissio aina näiden erillisvirastojen johtokunnille muistuttaa tästä asiasta. Itse istun kolmessa ja me aina muistutamme siitä, että täytyy olla jonkinlainen politiikka eturistiriitoja varten ja tällaiset kaikki nämä ja kaikki tällaiset eturiitiristoja koskevat ilmoitukset on julkaistava myös virastojen verkkosivuilla. Ja tätä todella käsitellään vielä enemmän 2016 kirjallisessa menettelyssä. Myöskin nämä henkilöstöön liittyvät ongelmat. Tilintarkastustuomioistuinkin on tähän puuttunut. 2009 vuodesta jo. Ja nyt ollaan ottamassa käyttöön uutta menettelyä ja on hyvät mahdollisuudet, että uudet rekrytoinnit, uudet värväykset osoittavat sen, että nyt valvonta toimii niin kuin pitääkin. Virastojen henkilöstökysymyksissä komissio pyrkii aina tunnistamaan virastojen eh, legitimiteettitarpeet ja erässä edelleenkin odotamme sitä, että eh, kolmatta rautatiepakettia aletaan kunnolla täytäntöön panna. Ja nyt 2000 2018 tulee nämä uudet käyttöön. Sitten taas AESassa tilanne on hyvin erityinen, tai EASassa, koska lentoturvallisuusvirasto on pyrkinyt, pyytänyt lisää henkilöstöä, jo, jonka palkka rahoitettaisiin tietyillä maksuilla, ja trille kolmikantaneuvotteluissakin tätä on käsitelty vuodesta 2016 lähtien tehtäisiin siis näin, eikä henkilöstökustannukset olisi mukana unionin talousarviossa. Sitten yhteisy, yhteisyritys, se toimii. Ja komissio hoitaa kaikki maksut rahoituskysymyks, rahoitusasiat. Siellä valittiin, tai ensimmäinen menettely johtajan valinnaksi ei onnistunut, ja toinen valintaprosessi sitten käynnistetään pian. Mutta muutoin yhteisyritys toimii ihan täysin ja tämä rahoitusoma pitäisi saada käyttöön huhti-toukokuussa. Ymmärrämme ihan täysin, että joustoja täytyy käyttää mahdollisimman hyvin useissa hankkeissa, tai on monia hyviä hankkeita ja on hyvä, että niitä on myös paljon käynnissä, mutta meidän täytyy voida varmistaa se, että hyvät hankkeet rahoitetaan verkkojen Euroopan välineestä tai esiristä, jos perusteet ovat hyvät. Ja komissio myös on saanut tietoa hankkeiden rahoittamisesta. Meillä on ollut pilottihanke siitä, miten EU-budjetista rahoitetaan, ja me saamme pian tietoa siitä, miten EU-budjetista on rahoitettu eri hankkeita ja myös liikennealan hankkeet otetaan tähän tietokantaan mukaan 2018 alkaen ja sitten saadaan hyvää tietoa hankerahoituksesta. Kiitos. Kiitos. Meillä on erittäin kova aikapaine tässä ja jatkamme sitten trilogiraportoinnin ja koordinaattoreiden englanniksi ja koordinaattoreiden kokous siirretään tammikuuksi. Me emme enää pysty sitä ajan, aikataulun puitteissa hoitamaan salin seuraavaksi. Eipä tässä ole juuri mitään lisättävää. Kaikki kommentit ovat ihan linjassa sen suhteen, mitä olemme tässä pyrkineet tekemään. Ja ihan viimeinen huomio vain komission edustajalta ansaitsee pienen kommentin. Toki täytyy saada mahdollisimman suuri määrä hankkeita rahoitettavaksi Meillä on tässä sama lähestymistapa, mutta täytyy sanoa, että ESIR ei pysty vielä rahoittamaan useita hankkeita, ainakaan tietynlaatuisia hankkeita. Se ei ole vielä mahdollista, erityisesti jos on kyse pitkäaikaisemmista hankkeista ja niiden rahoittamista vaikkapa rautatiealalla. Shift to Rail ehkä ensi vuonna alkaa todella toimia taloudellisesti tai rahoituksen suhteen itsenäisesti. Ja sitten varmaankin tarkistusvaiheessa kollegat voivat täydentää sitä, mikä minulta mahdollisesti on jäänyt tässä huomaamatta. Kiitos. Kiitos Ines Kiitos ja Ines Ajalasen. Sí, pues yo nada, simplemente agradecer a la comisión y sobre todo a mis minä haluan ensinnäkin kiittää kaikkia kollegoja, haluan kiittää kysymyksistä, selvityksistä ja siitä, kuinka olette kiinnostunut asioista. Komissio myös informaatioksi, kuinka on edetty. Jotkut maat ovat ehkä vähän jälkijunassa, mutta sehän kuuluu siihen intressiin, jota meillä kaikilla tähän näihin virastoihin on, että ne etenisivät ja pääsisivät tekemään tuolla työtä. Me mehän olemme tässä toimivaltainen valiokunta näissä tämän tyyppisissä lausunnoissa, mutta mutta valvontavaliokunta on tässä viimeinen, se joka sanoo viimeisen sanan. Mutta, mutta jos on jotakin ongelmia, niin kyllä me aina puolamme sitä, että ongelmia ratko, ratkaistaan, kyllä me puolamme aina omaa näkökantamme. Danke sehr. Also die Frist... Kiitokset ja tarkistusten määräaika on 15. tammikuuta 2016 kello 14. Ja nyt olemme valmiita kokouksen osalta. Jatkamme englanniksi. Kiitän tulkkeja tästä kolmesta ylimääräisestä <laughs> minuutista. Ja valiokunnan, eh, siis koordinaattorinen kokous siirretään 25. tammikuuta kokoukseen, mutta eh, raportit trilogeista haluaisimme, että tämä tapahtuu suljettujen ovien takana ja pyytäisin nyt sitten eh, niitä poistumaan, jotka eivät tänne kuulu.